Allora. Care colleghe, e cari colleghi. Hyvät kollegat, hyvät päivää kaikille. Neuvoston ja komission puheenjohtajat tuotan tulleeksi, jotka ovat täällä täysistuntosalissa. Jatkemme sitten keskustelua Euroopan neuvoston erityiskokouksen tuloksista 17. ja 21. heinäkuuta puhemieskokouksen ja meidän säännöstömme mukaisesti jatkamme tätä kokousta erityiskokouksella kello 9.30, jossa parlamentti voi sitten keskustella ja esittää omat kantansa elvytysohjelmaa ja monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-2027. Tämä tämän päivän täysistunto äh, jatkaa sitä, mikä, mikä kokousta, mikä keskeytyi 10.7. Ja täällä on myöskin mahdollisuus sitten äänestää. Ehkä voisi itse, onko vielä kommentteja, joten kommentteja ei ole esityslistaan, näin että voimme hyväksyä esityslistan. Ja se tullaan julkaisemaan tämän täysistunnon kotisivuilla, ja näin on tämä hyväksytty. Edellisen 8.9.10. päivä heinäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat on jaettu teille. Onko näihin kommentteja? Ei ole kommentteja, joten nämä pöytäkirjat ovat hyväksytty. Vielä muutama ilmoitus. Manuela Ripa on valittu Saksasta parlamenttiin, Euroopan parlamenttiin. Ja on, tulee Kaus Buchnerin tilalle. 16.7. tulee voimaa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, joka toteaa, että tämän on 9.10. tehnyt päätöksen mukaisesti ottanut huomioon, että Fortisole Veranto on tullut korvaamaan Oltiera Terassin ja tästä on ilmoitettu jo 3. tammikuuta. Näin. Tämä henkilö on valittu parlamenttiin meidän sääntöjen mukaisesti. Vihreät ovat tiedottaneet minulle, että olet muuttaneet nimitystä valiokuntiin, joka tulee sitten tästä ilmoituspäivästä voimaan. Puhemiehen ilmoitukset. Edustaja Riipa teollisuus- ja energiavaliokunnassa on siirtynyt sitten turvallisuus- ja puolustusvaliokuntaan. Tässä ilmoitukset. Kiitokset. Aloitetaan sitten esityslistan käsittely. Neuvoston, Eurooppa-neuvoston julistuksesta Edustaja Weber on pitänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, ennen kuin aloitamme keskustelun Euroopan neuvoston kokouksen tuloksista, haluaisin ottaa esille kiireellisen asian. Ja kysymys on tilanteesta Välimerellä. Olemme nähneet sotilastoimia, joihin Turkki on ryhtynyt ja näemme myös päätökset, jotka liittyvät Hagia Sofiaan, joka on esimerkki uskonnollista sovinismista – se, että tällainen muistomerkki, joka edustaa rauhaa ja sovintoa, on nyt muuttunut. Nämä ovat toimia, joihin Turkki on ryhtynyt. Ja haluaisin korostaa sitä, että tämä ei ole pelkästään kreikkalaisturkilainen turkilainen kysymys tai kyproslais-turkilainen kysymys, vaan myöskin eurooppalainen kysymys. Ja siksi on tärkeää, että puheenjohtaja Michel ja puheenjohtaja von der Leyen ovat paikalle. Haluamme antaa selkeitä viestejä siitä, että olemme kansalaistemme puolella Kreikassa ja Kyproksella. Ja minusta meidän pitäisi pitää avoimena keskustelukanavat, mutta on myöskin aika toimia ja pohtia seuraamuksia Turkia vastaan. Meidän täytyy toimia, toimia nyt. Haluan kiinnittää täysistunnon huomioon asiaan. Kiitoksia, puheenjohtaja Weber. Pyydän niitä kollegoita, joita istutte paikoilla, laittakaa nämä maskit paikoille, ne poistutte siellä. Sitten esityslistalle neuvoston puheenvuoro, neuvoston puheenjohtaja Michel, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Neljä yötä ja päivää, monimutkaisia neuvotteluja hyvin monimutkaisista asioista. Ja me saimme elpymispaketin ja unionin talousarvion valmiiksi ja nyt saan teille kertoa tästä tapauksesta Euroopan historiassa. Me toimimme nopeasti ja kiireesti. Alle kahdessa kuukaudessa saimme aikaan sopimuksen 1,8 biljoonasta eurosta on kyse ja tämä on huomattava summa. Unionin vastaus on suurempi kuin Kiinan tai Yhdysvaltain. Itse asiassa tämä sopimus on ensimmäinen laatuaan monessa mielessä. Ensimmäistä kertaa Euroopan historiassa me yhdessä rahoitamme kustannuksia. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun meidän talousarviovarojamme ohjataan myös ilmastotavoitteisiin ja ensimmäistä kertaa meidän talousarviomme yhdistyy suoraan myös oikeusvaltioperiaatteeseen. Olen varma, että Eurooppa on tämän toimen arvoinen. Hyvät kollegat, minä esittelen nyt tätä sopimusta teille. Sen saimme aikaan yksimielisesti. 27 valtion päämiestä oli paikalla päättämässä tästä jokaiselle jotakin. Ja tämä on hyvin kunnianhimoinen sopimus. Eurooppalaisten kannalta tämä on reilu ja tasapainoinen seuraavista syistä. Se nimittäin vie eteenpäin meidän konvergenssisääntöjämme, parantaa kestokykyämme ja myös muutoskykyämme. Ja nyt ähm, ensiksi viittaan siihen, että me olemme luoneet tämän Next Generation EUn. Se on yksi väline, jolla äh, hälvennämme COVID-19 äh, vaikutuksia ja sillä on omat summansa lainoina 390 tukina ja loput lainoina ja nämä me rahat ohjautuvat eri sektoreille 30 prosenttia tästä rahastosta, rahasta menee ilmastotoimiin ja me mietimme sitten sitä, millä tavalla rohkaisemme myös vakavaan, va- vakavaa henkiseen hallintoon. Me olemme päättäneet esittää 1074 miljardia euroa ja tässä me haluamme päästä eteenpäin, jotta Euroopassa eriarvoisuus vähenisi ja voimme siirtyä oikeaan suuntaan kunnianhimoisissa tavoitteissamme. Tässä tietysti monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä me halusimme miettiä, minkälaisia vähennyksiä summan vähennyksiä olisimme voineet tehdä, mutta meidän täytyy katsoa, mikä on lähtökohta. Lähtökohta on juuri tämä päivä, minkälaisia politiikkoja Eurooppa sitten tulevaisuudessa hoitaa. Tämä rahoituskehys tarjoaa lisää keinoja lisäkeinoja siihen, mitä tähän mennessä eri aloilla on tarjottu. Me haluamme toimia digitaalipuolella, Horisontti Euroopassa, Erasmus-ohjelmassa ja näin poispäin. Meillä on omat varat juuri näitä varten. Me olemme saaneet tällaisen sopimuksen aikaan nyt, mutta tämä nyt sitten riippuu Brexitistä, tuleeko sop- minkälaisen sopimuksen saamme aikaan vielä heidän kanssaan. Ja nyt minä haluaisin muistuttaa siitä, että tässä on paljonkin huomiota äh, tullut tästä talosta, mutta myös äh, myös ähm, tämän talon ulkopuolelta. Meillä oli neljä valtiota, jotka äh, olivat hyvinkin toista mieltä, mutta me yleisluontoisesti olimme sitä mieltä, että me tarvitsemme riittävästi rahoja, varaa tämä, tähän ja nyt olemme saaneet aikaan äh, kestävän päätöksen. Me olemme keskustelleet omista varoista sekä muodollisesti että epävirallisesti käytävillä ja tämä on aivan erityislaatuisen tärkeä kysymys meille kaikille. Ja tämä varmaankin on nyt käännekohta siinä, miltä Euroopan unioni näyttää tulevaisuudessa. Miten me saamme nämä sitten toimimaan? Ehkä me saamme aikaan tämän poliittisen kalenterin meille ohjaamat tehtävät. Meillä on tällaista lisää varaa, lisätoimivaltaa. Me esitämme myös tämän monivuotisen rahoituskehyksen sisällä tiettyjä korvauksia ja palautuksia. Tämä on poliittisesti hyvin vahva viesti. Me myös rohkaisemme sitoutumaan tähän työhön sekä valtionpäämiehiä omissa maissaan että Euroopan parlamenttia, kun mietimme sitten erilaisia esimerkiksi hiilitulliveroja tai digitaalipuolen päätöksiä teemme myöhemmin tai minkä tyyppisiä minkälaisia päätöksiä milläkin politiikan alalla sitten myös teemme, niin meidän täytyy pysyä demokraattisina ja tehdä nämä poliittiset päätökset eurooppalaisen demokratian pohjalta ja muistaa myös nuo kansalliset parlamentit aina. Me emme saa niitä unohtaa myöskään ö, tämän, tässä Euroopan unionissa. Sitten jos palaan tähän Euroopan parlamentin rooliin, se on tietysti aivan olennainen. Teidän kanssanne on keskusteltu tästä rahoitustilanteesta toimielinten välisessä vuoropuhelussa. Parlamentin tehtävä toki on lainsäädäntötyössä aivan keskiössä tietenkin, kun, varsinkin kun puhumme tuosta elpymisvälineestä ja ryhdymme sitä sitten tarkentamaan ja sen artikla 1 2011 eritoten mm, osoittaa, että poliittinen valvonta hoidetaan yhdessä sekä neuvoston että parlamentin työllä ja näin keskustelut asiasta jatkuvat varmasti. Minä haluan tähän vielä lopuksi sanoa sydäntäni lähellä olevaan asian. Minä olen tässä jo muutaman vuoden jatkanut tätä työtä. Olen ollut myös belgialainen poliitikko tätä ennen. Ja joka kerta tällaisia neuvotteluja on käyty. Nyt viikonlopun aikana me olemme käyneet keskusteluja pitkän aikaan. Silmästä silmään olemme puhuneet toisillemme. Olemme puhuneet oikeusvaltioperiaatteesta eri erityisesti. Emme ole päässeet vielä ihan loppuun tässäkään asiassa, mutta tämä on tietynlainen etappi ja sen takia olen eh, tyytyväinen siihen, että tällainen oikeusvaltioperiaateehto on olemassa nyt tässä raha- rahoituksessa. Oikeusvaltioperiaate. Eh, komissio tietenkin valvoo tätä tilannetta, parlamentti, Euroopan parlamentti ja myös eh, Eurooppa-neuvosto kantavat vastuuta tästä. Eli kukaan ei nyt voi sitten välttää sitä, että tämä aihe palaa keskusteluihimme. Tämä on aivan elintärkeä perustavanlaatuinen koko Euroopan unionille ja sen täytyy pysyä meidän demokraattisessa keskustelussamme sen aivan ytimessä. Muutamia päiviä sitten me, me puhuimme noista tuosta näistä ku, sadasta tuhannesta covidiin menehtyneestä ihmisestä. Covid-19 on muuttanut meidän ajatustapaamme, me koko demokraattisen yhteiskunnan äh, perusperiaatteitakin, kun ajattelemme ihmisten perusoikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, jota jouduimme nyt sitten kansanterveyden eteen rajoittamaan voittamaan. Eli tämä maailma näyttää nyt toisen tyyppiseltä, mutta toivomme, että me olemme nimenomaan humaniuden ytimessä tässä. Se on meille kaikille ihmiskunta, ihmiskunnan olemassaolon peruskysymys. Ja tässä me puhumme tietysti suurista kysymyksistä, eli me olemme käyneet keskustelua ja käymme sitä nyt tässä. Mietimme sitä, mihin suuntaan me haluamme tätä eurooppalaista hanketta tulevina vuosina viedä. Ja minä uskon, että nyt me olemme historiallisessa hetkessä. Tämä on historian ähm, siipien havinaa kuultavissa, kun me haluamme tällaisen eurooppalaisen uuden agendan. Meidän täytyy keskittää voimamme tiettyihin investointeihin, mihin nämä varat sitten osataan, osoitetaan, jos me haluamme, että tässä 30 vuoden päästä tilanne näyttää hyvältä. Yhtenäisyys on tärkeää. Euroopan yhtenäisyys on tässä ehkä tärkeämpää kuin koskaan ennen. Ja nyt täytyy osoittaa kansalaisille yhtenäisyyttä, vakautta, päättäväisyyttä, sietokykyä, sitä, että Eurooppa pysyy vahvana koossa jatkossa. Kiitos. Grazie, presidente Michel. Kiitoksia puheenjohtaja Michel. Seuraavaksi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Olkaa hyvä, komission puheenjohtaja. mille. 600 000 uhria tämä tappava virus on jo aiheuttanut aivan liian aikaisin nämä elämäntarinat ovat päättyneet. 600 000 perhettä on jäänyt vaille yhtä jäsentä. 600 000 ihmistä jää aina muistoihimme ja sydämeemme. Ja tämä ei valitettavasti vielä ole tässä lopussa tämän ikävän tapahtumaketjun lisäksi olemme joutuneet näkemään valtavat talousvaikutukset. Kansalaiset, yritykset, koko talouselämä kärsii. Kaikki joutuvat tästä kärsimään. Tämä pandemia on vuoden alusta lähtien meitä iskenyt ja nämä sairastuneiden määrät nousivat, kuolleiden määrät ovat nousseet, meidän maamme, eri maamme ovat ajautuneet eri linjoille. Olemme kuulleet kaikenlaisia sanoja idästä, länteen, pohjoisesta, etelään, jotka haluavat erottaa tämän mantereen. On puhuttu erilaisista koronalainoista, on syytetty toinen toisiaan, osoitettu sormella toinen toistaan. Tilanne oli varsin synkkä, vaihtoehtoja ei ollut kovinkaan paljon. Ja ratkaisut ratkaisu perustui hallitusten välisyyteen, eli eurooppalaisen kehyksen ulkopuolella toimittiin ilman parlamenttia, ilman yhteistä lainsäädäntömenettelyä. Meillä ei myöskään ollut eurooppalaisesta talousarviosta minkäänlaista yhteisymmärrystä. Kaksi vuotta on kulunut siitä, kun ensimmäisen vastaavan ehdotuksen teimme. Ja tästä syystä Euroopan komissio on tehnyt eurooppalaisen tällaisen ehdotuksen voidaksemme välttää menneisyydestä tehtyjä virheitä. Olemme halunneet esittää eurooppalaista ratkaisua eurooppalaista elpymistä varten. Olemme tehneet tämän Next Generation EU-ehdotuksen. Äh, Eurooppa ei ole kylläkään päässyt nyt tästä synkästä kaudesta kokonaan vielä, mutta nyt me olemme kuitenkin kulkemassa vähän valoisampia aikoja kohti. Tämä, tällä viikolla on jätetty ennakkoluulot syrjään ja tällainen veden jakaja on päästy, ylitetty. Olemme pysyneet yhdessä. 27 jäsenvaltiota tuki komissiota. Me olemme saaneet pääomamarkkinoilta varoja ensimmäistä suunnatonta eurooppalaista talouskriisiä vastaan yhdessä taistellen. Next Generation EU:ssa meillä on yhteinen elpymisväline 750 miljoonaa euroa. Siinä on 750 miljoonaa euroa tukeaksemme eniten kärsimään etsimään joutuneita 750 miljoonaa euroa viedäksemme sisämarkkinoita eteenpäin. 750 miljoonaa euroa sijoittaaksemme tähän digitalisaatioon, vihreään Eurooppaan, sisämarkkinoiden uudistamiseen ja sietokykyyn. Tietenkin 27 valtiota, jotka pääsevät tämän tason päätöksestä yhteisymmärrykseen näin ainutlaatuisesta asiasta on tietysti toki suunnaton haaste ja siihen tarvitaan rohkeutta ja poliittista tahtoa totta kai ja täytyy antaa ja ottaa. Ei tässä ollut helposta tehtävästä kyse, mutta kuitenkin kaikki, kaiken hyvän puolesta on aina syytä taistella. Ja kiitos sinulle Charles erinomaisesta yhteistyöstä ja myös luottamuksesta suuret kiitokset siitä. Ja näin eurooppalainen taisteluhenki on vienyt meidät näin pitkälle. Ei siitä niin kovin pitkä aika ole, kun jotkut toivovat, ettei minkäänlaisia tukia annettaisi ainoastaan lainoja, mutta nyt kuitenkin olemme saaneet aikaan sen, että 390 biljoonaa on tukina ja 360 lainoina tuleville sukupolville. Tässä on vähemmän tukia kuin parlamentti ja komissio alun perin toivoivat, mutta kun katsomme sitä, mistä aloitimme, niin tämä on suunnaton saavutus ja se var, varsinaisesti vaikuttaa tähän mantereeseen. Siinä saadaan aikaan uudistuksia, jotka liittyvät unionin prioriteetteihin maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ja koska kyse on eurooppalaisesta investoinnista meidän unioniimme, niin se on myös vaatimassa Euroopan parlamentin tiivistä osallistumista yhteispäätösmenettelyssä yhteislainsäädäntäjänä. Eli parlamentilla on täydet valtuudet puhua tämän välineen äh, toiminnasta täysin avoimesti komissio aikoo toimia, rakentavaa vuoropuhelua käydä näistä prioriteeteista ja kustannuksista. Ja aiomme myös jatkuvasti keskustella kansallisista suunnitelmista ja kokonaistäytäntöönpanosta. Ja näin me kaikki yhdessä voimme taata sen, että tuo Next Generation EU-ohjelma todella saa aikaan sen, mitä tarvitaan ja mikä on tärkeää. Ja näin voimme taata sen, että tuo digitaalinen muutos tulee tapahtumaan. 30 prosenttia Next Generation EUsta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä tulee käyttää ilmastoon liittyviin hankkeisiin. Mikäli me saamme tämän toimimaan oikein, niin uskon, että me e, se, e, e, seuraavan sukupolven EU on suurin uudistusten ja investointien alue 5G, investoimme vihreään rakenteeseen, erinäisiin digitalisointihankkeisiin, uusiutuviin energiavaroihin, kestävään liikenteeseen, energiatehokkuuteen ja muuhun vastaavaan. Me näin pystymme uudistumaan, mutta myös torjumaan ilmastonmuutosta. Tämä kannustaa myös rakenteellisiin uudistuksiin, jotta meistä tulee paljon kestävämpiä, sietokykyisempiä. Ja meillä on myös oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukemassa niitä ihmisiä ja niitä sektoreita ja aloja, jotka ovat varmasti eniten kärsineet. Ja kuten tiedätte, niin tämän viikon sopimus on, osoita, on nostanut 125 prosentilla tuota oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa 17,5 biljoonaa euroa, ja se todella sitten ruohonjuuritasolla vaikuttaa tilanteeseen. Hyvät jäsenet, Tämän huippukokouksen voittajat ovat nuo omat varat, uudet omat varat. Meillä on nyt yksimielinen päätös siitä, että me tarvitsemme uusia omia varoja. Nyt meillä on selkeä aikataulu tähän myös ja kaikki liittyy maksuihin. Ja tämä on suuri historiallinen askel tässä meidän unionissamme sekä komissio että parlamentti ovat pitkään jo tällaiseen pyrkimykseen pyrkineet. Nyt me emme saa tuhlata aikaa. Komissio esittää uusista omista varoista pakettia ja siinä on digitaalinen taso, myös mukana. Ja me puhumme myös tästä hiilitullijärjestelmästä ja myös tuossa päästökauppajärjestelmästä, jotka kulkevat rintarinnan. Meidän täytyy hiiltä ryhtyä verottamaan, sille täytyy laittaa oma hintansa kaikilla sektoreilla ja me emme saa myöskään aiheuttaa hiilivuotoja muualla e, muilla aloilla, jotta pysymme kilpailukykyisinä ja kestä, kestävyys toteutuu. Hyvät jäsenet, minä haluaisin vielä palata yhteen aiheeseen, joka on Euroopan unionin ytimessä arvoihimme nimittäin. Nämä arvot oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen muun muassa ovat meidän koko unionimme pohjalla. Ne ovat velvoittavia, pakollisia ja niin, niillä ei, niille ei voi asettaa hintaa. Neuvosto on osoittanut selvää, selvän sitoumuksen siihen, että meidän täytyy oikeusvaltioperiaatteita noudattaa ja suojata omia taloudellisia etujamme. Ja tämä siksi, että on aivan olennaisen tärkeää näin toimia ja meillä on entistä enemmän julkista rahaa käytettävissä tässä Next Generation EU-hankkeessa. Ja tätä vasten komissio seuraa tarkalla silmällä 2018 oikeusvaltioehdotustamme. Teemme työtä yhteislainsäätäjien kanssa taataksemme sen, että nuo 2080 ehdotusta todellakin kulkevat eteenpäin ja niitä myös parannetaan tarvittaessa. Meidän täytyy suojata omaa talousarviotamme ja noudattaa oikeusarvioperiaatetta. Ne kulkevat siis käsi kädessä. Meidän täytyy tehdä kaikki minkä pystymme suojataksemme eurooppalaista rahaa. Meidän täytyy torjua petoksia ja näin meidän täytyy saada aikaan oikeat valvonnan muodot. Meillä täytyy olla sellainen tietokanta, joka auttaa meitä saamaan tietään, tietoomme sen, kuka lopulta EU-rahoituksesta hyötyy. Ja tässä parlamentin kanssa teemme tiiviisti yhteistyötä seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Hyvät jäsenet, aloitin muistuttamalla siitä, että tuo huippukokouksen päätös tarjosi valoa tunnelin päähän. Ja tämä tässä, tämän, tässä, mutta valon, valo jättää jälkeensä myös varjon ja tässä se varjo muodostuu tästä pitkän aikaisista talousarviopäätöksistä, joita on tullut joista on tullut te, te, pakko tehdä päätöksiä. Minä mietin tässä esimerkiksi horisonttia, olennaisia terveysohjelmia, Invest EUta. Kyllä kaikki, kaikki nämä ovat saaneet osakseen lisää varoja mutta ei niin paljon kuin olisimme alun perin halunneet. Ja uskon, että meidän ulkoiset varamme on huolestuttava kysymys. Meidän täytyy aina muistaa, että eurooppalaisten ohjelmien merkitys on huomattavampi kuin minkälaisia kustannuksia ne aiheuttavat. Me olemme onnistuneet tietysti välttämään suurempia leikkauksia. Jotkut jäsenvaltiot sellaisiakin peräänkuuluttivat, mutta tämä rahoituskehys on hyvin vaikea nielaista monessa mielessä ja varmasti tässä talossa ollaan samaa mieltä. And here again. Ja näin. Meidän täytyy vielä hivenen tarkastella tätä äh, astumalla askel taaksepäin. Ennen kuin koko talousarviosta ryhdyimme keskustelemaan, niin meillä oli 70 miljoonaa euroa pelissä Brexitin takia, kun yksi valtio ei enää ole tässä mukana maksamassa. Hyviä uutisia kuitenkin on että siinä, että me olemme melkein onnistuneet saamaan tämän summan tukittua, tämän puutteen tukittua. Jokainen valtio maksaa siis hivenen enemmän ja tässä uudessa ohjelmassa meillä on huomattava rahoitusmahdollisuus 1,8 miljoonaa lähes tulkoon 30 prosenttia eh, bruttokansan tulosta koko unionin unionissa. Ja tämä Next Generation EU johtaa meidät uudistuviin politiikkoihin ja kuka vain, kuka sitten tässä maailmassa pystyisi samaan. Hyvät näistä herrat, että meillä on mahdollisuus yhdessä saavuttaa jotakin historiallista Euroopalle. Kriisin paine on avannut ovia, jotka olivat pitkään suljettuina. Ja niin surullinen kuin aihe onkin, tämä kuitenkin on uusi tilaisuus Euroopalle, meidän yhteisöllemme. Kymmenen vuotta sitten talous- ja eurokriisin aikana unioni ja euro pelastettiin hajoamiselta, mutta sisäinen hinta oli valtaisa. Kansantaloutemme kehittyivät taaksepäin ja nuoret ihmiset joutuivat jättämään kotimaansa – etsiessään työtä ja tulevaisuutta. Syyttely jäsenvaltioiden välillä kasvoi ja nuo murtumat ovat edelleenkin näkyvissä ja tunnettavissa. Tällä kertaa me teemme monia asioita eri tavalla ja uskoakseni monia asioita myös paremmin. 750 miljardia euroa, suurin osa siitä avustuksina, ovat valtaisan hyvä viesti solidaarisuudesta ja valmiudesta uudistuksiin. Next Generation EU merkitsee enemmän kuin pelkkää rahaa. Menneiden kriisien aikana jäsenvaltiot kiersivät eurooppalaiset instituutiot myöskin epäluottamuksen vuoksi. Tuo merkitsi sitä, että ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa asioihin esimerkiksi Euroopan parlamentissa – Tällä kertaa tilanne on toisen näköinen. Tällä kertaa me lähdemme liikkeelle yhteisöllisestä ratkaisusta. Komissio on toiminut aktiivisesti sen puolesta ja vakuuttanut viisaalla ratkaisulla. Next Generation EUn ansiosta kaikki jäsenvaltiot samalla tavoin pystyvät auttamaan kriisin aikana omia ihmisiään, omia yrityksiään ilman, että julkisista budjeteista loppuu ilma. Ja vaikka Next Generation EU perustuukin yhteisölliselle menetelmälle, se tulee parantamaan haavoja ja saattamaan meidät yhteen. Tällä kertaa vastuu Euroopan kohtalosta ja lastemme tulevaisuuden mahdollisuuksista on meidän kaikkien leveillä hartioilla. Se on lasti, jonka me yhdessä voimme valmiudella vastuuteen ja ylpeydellä kantaa. Eläköön Eurooppa! Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja von der Leyen. Nyt seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. EPPn puheenjohtaja Manfred Weber, olkaa hyvä. Puhemies, puheenjohtaja Michel, puheenjohtaja von der Leyen, hyvät kollegat. Solidaarisuus on tulossa takaisin kotiin. Tämä on se pääviesti viime päivän kokouksesta. Tietenkin olisi myöskin mahdollisia muitakin vaihtoehtoja sitä, että kansallinen egoismi voittaisi. Ja me EPP on erittäin tyytyväisiä, että Euroopan neuvosto lähettää selkeän viestin yhteisöllisyydestä. Missään muualla maailmassa ei seitsemän maata ole saatu vetämään yhteistä, yhtä köyttä samaan suuntaan. Tämän takia haluaisin kiittää Jean Michelia ja, ja Ursula von der Leyen, ja, mutta myöskin meidän neuvottelijoita näistä pitkistä neuvotteluista – jotka saavat hyvän tuloksen aikaiseksi, joka pitää Euroopan yhdessä. EPP tukee solidaarisuuden ja yhteisöllisyyden henkeä. Olet tyytyväinen tästä sopimuksesta ilman muuta, mutta en ole tyytyväinen sopimukseen, sillä totta kai meillä on tulos, mutta tämä on parlamentaarisen demokratian kehto ja täällä on Euroopan parlamentilla myöskin nyt oma roolinsa. Eli Totta kai meidän panoksemme on erilainen kuin neuvoston panos tähän näin. Tämä tarkoittaa sitä, että emme pyri tästäkään missään nimessä nyt viivästyttämään asioita. Me tiedämme, että täällä on tietty aikataulu menossa. Ensin, ensimmäinen rahoituskehys kehysehdotus oli 2018 neuvoston pöydällä, joten älkää meitä syyttäkö viivyttämisestä. Se on tarpeeksi aikaa tehdä asioita. Mutta mitä me nyt, mitä me teemme, on normaali hyväksyntämenettely, joka meillä on vastuullamme. Ja tietenkin on tiettyjä, joita meidän pitää kritisoida. Hyvä Ursula, emme tällä hetkellä voi nielaista tätä kätkerää pilleriä näin vain, eli monivuotista rahoituskehystä. Moni vuotista rahoituskehystä emme näe, että se vastaa seuraavan seitsemän vuoden haasteeseen Pitää olla tulevaisuuteen suuntautuisempi. Minä valittuna jäsenä pitää, minun pitää vastata niihin lupauksiin, joita olen antanut äänestäjille. Meillä on rajavalvontaviranomaisia, pitää antaa rahaa, ja emme pysty tekemään sitä tarpeeksi hyvin. Ja myöskin taistelu äh, sairauksia vastaan, kuten syöpää vastaan. Tätä, näitä varoja on leikattu huomattavasti. Erityisesti juuri korona-aikoihin tämä on uskomaton päätös. EPP lupasi eurooppalaisen innovaation suuren panoksen. Meidän, mutta me menetämme tällä hetkellä kilpailukykyämme Kiinaan verrattuna, ja meillä on innovaation osalta myöskin nyt leikkauksia horisonttiohjelmassa. Ja mehän EPPssä haluaa myöskin olla vahvoja maailmassa, eikä nyt leikataan taas sitten afrikkaisen kumppanuuden rahoja. Tämä oli yksi asia. Ja sitten toinen asia. Eurooppa ei ole mikään lypsylehmä kansallisille budjeteille. Et 19 prosenttia tästä 750 prosenttia, 750 miljoonasta miljardista menee suoraan jäsenvaltiolle. Ja kaikki, kukaan ei tarkkaan tiedä, miten nämä varat käytetään tästä paketista. Eli kukin vuotaja palasi kotiinsa kokousten jälkeen ja että heillä oli paljon rahaa käyttämässä, mutta onko tässä nyt todella eurooppaista henkeä sitten? Voi olla, että rahoja käyttää pelkästään kansallisten etujen mukaisesti. Jossa, jossain maissa ehkä tehdään sosiaalisia projekteja, jossain sitten rakennetaan moottoriteitä tai muita projekteja. Tämä on nyt se realiteetti tässä keskustelussa. Sitten taas parin kuukauden päästä palaamme tänne parlamenttiin ja valitamme siitä, että kansalaiset ei ymmärrä, mikä on eurooppalaisen varojen käytön tarkoitus. Ja me silloin valitamme siitä, että kansalaiset eivät näe Euroopan lisäarvoa. Ja se on se draama, jonka tulemme kohtaamaan, jos emme käytä näitä varoja nyt Eurooppa-myönteisille projekteille, kuten aikaisemmin käytti, vaikka Europass on tällainen projekti. Eli neuvoston olisi pitäisi hyväksyä, vaikka hyväksyä parempi 5G-verkosto tai, tai vety, energiaprojekti. Ja mutta niin tällä hetkellä jokainen kansa tai valtio käyttää itse omia varojaan tähän. Me haluamme, että meillä on oma sanamme sanottavana se, mihinkä nämä EUn varat käyttää. Ja me olemme tässä vartioimassa tätä. Ja pyydän puheenjohtaja Michelia ja von der Leyenia tekemään muodollisen ehdotuksen viidestä kuudesta EUn innovaatioprojektista, jota, johon kukin jäsenvaltio voi sitten käyttää elvytysvälineen antamia varoja hyväkseen. Ja sitten kolmanneksi – niin pitää puhua vielä oikeusvaltioperiaatteesta. Se, että tämä yhdistetään tähän oikeusvaltioperiaatteeseen varojen, varojen antaminen, se on hyvä asia. Mutta kun katson taas sitten meidän johtajiemme kommentteja, oli vähän hämmentynyt. Käyttääkö tämä rahaa todellakin tähän tarkoitukseen? Eli meidän pitää olla selkeä tästä. Tarvitsemme tiekartan, selkeän tiekartan, kuinka varat käyttää, eikä varoja saa käyttää ilman, että noudatetaan eurooppalaisia sääntöjä ja mekanismeja. Sitten vielä kerran haluan kiittää Euroopan neuvostoa tuloksista. Nyt meidän pitää tehdä töitä, että saamme nopean ratkaisun aikaiseksi, käyttää nyt aikaa hyväksemme. Te löydetään ratkaisut, voidaan parantaa tätä sopimusta, joka on tehty. Me olemme valmiita tähän työhön. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Weber. Sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Karsia Peres Irakse. Presidente Michel, Kiitos puhemies. Hyvä Michel, hyvä von der Leyen. Ja nyt minä aloitan Lopesin. Sanoin, hän on sairaanhoitaja ja hän on puhunut uhrien muistotilaisuudessa Espanjassa viime viikolla. Olemme tehneet voimiemme äärirajoilla työtä ja olemme saaneet ymmärrettyä paremmin kuin koskaan ennen, miksi valitsimme tämän ammatin. Haluamme hoitaa ja pelastaa ihmisten elämää. Elämän vaikka moni kollega on menettänyt elämänsä tämän vuoksi. Olemme toimineet tunteellisesti, olemme toimineet viestin viejinä yksin menehtyneille vanhuksille. Olemme pitäneet puhelinta heidän vieressään, kun perhe on heille soittanut. Olemme pitäneet heitä kädestä kiinni ja me olemme jo vuodattaneet lukuisia kyyneliä. Me olemme joutuneet sukupolvemme vaikeimpaan kriisiin. Euroopan unioni ei voi unohtaa nykyisiä sukupolvia eikä myöskään tulevia. Tuo sopimus, joka neuvostossa saatiin aikaan hyvää von der Leyen, hyvää Michel, pohjaava, rakentavat Euroopan unionin pohjaa pohjaa. Ensimmäistä kertaa Euroopan historiassa valtiot ovat yhteiseen velkaan ryhtyneet. Tämä on kolmisen kuukautta sitten ollut aivan käsittämätön ajatus ja tämä parlamentti on aloittanut tämän hankkeen. Meidän täytyy olla nyt ylpeitä tästä. Yksimielisesti saatiin päätös tästä hankkeesta ja tässä saadaan Euroopan unioni vahvemmaksi. Kymmeniä vuosia vuosia veto-oikeudet ovat osoittaneet, miten yhteisöjen työ voidaan jumiuttaa tyystin tuollaisella äänestyksellä. Tämä on nyt mahdollisuus päästä eteenpäin uusi eh, päätöksentekomahdollisuus Euroopan unionissa. Suuret kiitokset tästä saavutetusta ratkaisusta. Nyt me olemme osoittaneet, että olemme oppineet vuoden 2008 kriisistä. Me päätimme eh, silloin jättää ihmiset syrjään ja pelastaa pankit. Nyt kuitenkin kansalaiset ovat eh, meidän keski- huomiomme keskiössä ja he heihin meidän täytyy voimamme kiinnittää ja ohjata, jotta saamme aikaan vihreämmän, oikeudenmukaisemman, digitaalisemman yhteiskunnan. Demokraattinen yhteiskunta ei voi ajaa siihen, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat kantavat raskaimman taakan. Näin tarvitsemme selvät omien varojen säännöt. Niillä ei kuitenkaan saa kansallista talousarviota ryhtyä kuristamaan liikaa ja veronmaksajia kuristaa entisestään. Meidän täytyy päästä oikeudenmukaisesti taloudellisesti tästä kriisistä. Valtioissa täytyy myös muistaa se, että suuret monikansalliset yritykset yritykset ovat pitkän aikaa eläneet meidän hyvinvointimme kustannuksella ja meillä ei ole aikaa menetettävänä. Me tarvitsemme yhteistyötä. Tämä, nämä täytyy saada toimimaan mahdollisimman pian tasa-arvoisesti. Parlamentin pitää olla mukana näissä neuvotteluissa. Elvytysrahasto myös ja seuraavan kauden summien hyväksymisessä. Me tiedämme, miten valtava elvytysrahasto on myös historiallisesti. Emme kuitenkaan ole tuosta monivuotisesta monivuotisesta rahoituskehyksestä yhtä optimisia. Me demareina emme hyväksy leikkauksia pitkän aikavälin hankkeisiin, koska meidän täytyy pikemminkin vahvistaa strategista autonomiaamme sekä vähentää eroja jäsenvaltioiden välillä. Me toivomme, että tässä mitä pikimmin voitaisiin kasvattaa Horisontti 2020 Invest EUn, LIFE-ohjelman, Erasmus-ohjelman, digitaalisen Euroopan summia ja sama koskee myös humanitaarista humanitaarista äh, apua, koska me emme saa unohtaa ja hylätä niitä ihmisiä, jotka meitä eniten tarvitsevat, jotka elävät huonommassa, huonommissa olosuhteissa kuin me itse, myös rajojemme ulkopuolella, ei pelkästään tällä mantereella näin meidän, me emme saa missään tapauksessa hyväksyä sellaisia ehdotuksia, jotka oikeusvaltioperiaatetta eh, murentavat. Ne ovat kaikkien oikeusvaltioperiaatteiden säännöt, ovat kaikkien eh, pakollisesti sovellettavia. Ja Euroopan unionin täytyy muistaa se, että Euroopan unionin perusarvot ja oikeusvaltioperiaate tulee jokaisessa jäsenvaltiossa eh, pitää ykkösohjeena. Ja hyvät kollegat, kun me emme palvele kansalaisia, kansalaisiamme. Jos me emme palvele kansalaisia, niin yhteiskunta ei palvele kansalaisia. Ja nyt on hetki, juuri se hetki, että me nimenomaan haluamme osoittaa, jättää sen, että jätämme omat intressimme syrjään ja palvelemme yhteistä etua. Tämä on se kanta, jota haluamme viedä eteenpäin. Luoda luottamusta, luoda uskoa toisen tyyppiseen Eurooppaan. Meillä on tämä kaikki nyt käsissämme, kaikki tässä päätettävissämme, jotta me voimme palvella kansalaisia kansalaisia ja luoda toisen tyyppisen Euroopan kansalaisillemme. Presidente Garcia Perez. Kiitoksia puheenjohtaja Garcia Perez. Sitten Renew Euro, Euroryhmän puheenjohtaja Tatjan Jolos. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, onnittelen tästä päättäväisyydestä kompromissin suuntaan. Kiitos myös siitä, että parlamenttiin olette luottanut ja siihen, mitä voimme yhdessä saada aikaan. Viime viikkojen aikana Euroopan unioni on osoittanut huomattavaa solidaarisuutta. Olemme saaneet aikaan sellaisen sopimuksen, jolla voimme toimia yhdessä, voidaksemme vastata tähän yhteen pahimmista kriiseistä. Minun ryhmäni on huhtikuusta ja toukokuusta asti jo vienyt eteenpäin tämän tyyppistä elpymisvälinettä ja nyt se on totta. Ja tässä tässä olemme nyt eh, historiallisessa hetkessä, kun neuvosto on tällaisen päätöksen tehnyt. Meidän täytyy vertailla tätä Euroopan, eurooppalaisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Neuvosto haluaa priorisoida eurooppalaiset rahat kansallisiin ohjelmiin eh, yhteisöjen ohjelmien kustannuksella tässä palvellaan kansallisia etuja pikemminkin, eikä sitä, että meillä olisi tällainen eurooppalainen investointistrategia. Ja me tässä puhumme nyt eurooppalaisesta velasta, jonka me maksamme yhdessä takaisin ja sillä pitäisi sitten myös rahoittaa yhteisiä eurooppalaisia hankkeita. Ja tämä on parlamentin tehtävä viedä tätä eteenpäin. Kansalliset ohjelmat eh, täytyy saada kattamaan nämä eurooppalaiset tavoitteet ja tähän tarvitaan toimielinten välinen sopimus näiden sopimusten täytäntöönpanemiseen. Ja tähän me tarvitsemme monivuotisen rahoituskehyksen, jossa on riittävästi varoja näihin tulevaisuuden politiikkoihin, eli digitaalisuuteen, tutkimukseen, nuorisoon, erasmuuteen, erasmusohjelmaan ja myös terveysohjelmiin me emme voi missään tapauksessa jättää tätä terveyspuoltakaan jäsenvaltioiden omille, oman, omille harteille. Ja sitten meidän kannattaisi nyt muistaa se, että millä tavalla nämä rahat sitten maksetaan takaisin. Eli tähän tarvitaan selvä vastuunkanto, selvä toimielinten välinen päätös, ennen kuin ryhdytään näitä summia jakamaan. Tämä on eh-, ehto, ehtomme. Meillä täytyy olla selvä aikataulu, millä tavalla nämä maksut hoidetaan ja korvaukset maksetaan sitten, sitten takaisin mahdollisesti tarvittaessa. Minun ryhmäni antaa tälle yhteisymmärryksen, jos tämä paketti todella sitten liittyy oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Summia ei, maks, maks, maksuja ei ohjata eteenpäin, jos oikeusvaltioperiaatetta ei noudata, noudateta. Me haluamme, että tätä mekanismia noudatetaan ja me haluamme selkeät säännöt, emme puhu tässä nyt Unkaria tai Puolaa vastaan tai sääntöjä, jotka koskisivat pelkästään niitä, vaan haluamme sen, että Euroopan unionissa ei tueta sellaisia politiikkoja, jotka ainoastaan kääntävät perusarvoillemme ö, tyystin selkänsä. Hyvä puhemies, Euroopan neuvosto on osoittanut sen, että me emme voi puhua ainoastaan kansallisista intresseistä. Meidän tulevaisuutemme on yhteinen, myös meidän haasteemme, myös onnistumisemme ja mahdollinen epäonnistumisemme on meidän kaikkien yhteisessä tulevaisuudessa nähtävissä. Meidän täytyy saada selkeä hallinto, jossa puhutaan eurooppalaisten kansalaisten yhteydessä ja voimme siis viedä tätä tajanomaista hanketta eteenpäin. Kiitos. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Solos. Sitten ID-ryhmän edustaja Nikola Pei, olkaa hyvä. Euroopan kannalta me elämme nyt historiallisia hetkiä, näin myös Macron sanoi. Nyt meidän täytyy sitten kiinnittää huomiota tähän yhteiseen päätöslauselmaan, jotka kaikki ovat esittäneet, miten neuvosto on toiminut täällä. Nyt parlamentti on kutsuttu koolle näin nopeasti yhtäkkiä. Miten me voimme tässä nyt osallistua todellakin tähän neuvotteluun? Millä tavalla me voimme osallistua tähän työhön? Parlamentin työ ja lainsäädäntötyö tulee ottaa huomioon, jotta me voimme olla uskottavia. Me tarvitsemme siitä siihen jonkun verran aikaa kylläkin, mutta tätä aikaa ei nyt näytä olevan, koska me, meiltä meni aikaa vaikka kuinka paljon aikaisemmin, koska terveyskriisissä me, me hukkasimme aikaa, meidän täytyy saada suojattua omaa talouttamme, yhteistyötä vapaaehtoiselta pohjalta lisältä, yrit pyrkiä välttämään byrokratiaa. Tämä on tärkeä asia nyt koko unionin kannalta. Me tarvitsemme avoimia avoimia, avoimempaa toimintaa. Nyt me olemme tässä liian nopeasti menneet eteenpäin ilman, että olemme voineet vaikuttaa näihin päätöksiin. Ei ole millään tavoin valmistauduttu tähän kriisiin jo kriisiä ennen. Kriisi tuli yhtäkkiä ja Euroopan unioni näyttää todella heikolta tässä yhteydessä. Meidän täytyy nyt muistaa se, että niin vähä osa Euroopan unionin valtioista todella pystyy tästä teidän saavuttamastanne sopimuksesta hyötymään. Se ei ole hyvä, että tässä ohjaudutaan tuonne liittovaltiosuuntaan. Merkel, Macron, haasteita on edelleen. Tässä e, täytyy, tar- täytyy äänestää näistä suorista tuista, muista vastaavista, kuinka paljon miljardeja tässä oikeastaan onkaan jaossa, millä tavalla yhteinen maatalouspolitiikka oikeastaan toimii tai Erasmus tai muut mutta tärkeintä on tuo ideologinen ja arvojen keskustelu. Nyt tässä ollaan menossa taas keskitetympään Euroopan unioniin, kun me olemme saaneet tällaisen yhteisen velkajärjestelynkin aikaan. Mutta mikä on todellinen edunsaaja tässä? Kansalai, kansako vai kuka tässä on todellisena eh, edunsaajana? Mihin tämä raha sitten lopulta menee? Tässä ikään kuin ollaan nyt komission päätösten varassa onko tämä valtava velka nyt menossa oikeaan suuntaan. Kansathan tämän sitten lopulta joutuvat maksamaan. Ja tässä puhutaan näistä omista varoista tässä puhutaan hiiliveroista, puhutaan muoviverosta, puhutaan kaikenlaisista veroista, mutta kaikki tällainen on aika hypoteettista vielä. E, e, e, tässä ei ole käytännön ehdotuksia olemassa. Tässä on edelleenkin nuo samat nettomaksajat, joiden täytyy jatkuvasti vaan kantaa vastuu ja, ja tämä raskain taloudellinen taakka tästä uudesta lainasta ja uusista kustannuksista. Tämä projekti on sinänsä historiallinen historiallinen, niin kuin Macron jo sanoi, mutta tämä on aivan e, erityinen hetki myös puhua kansallisesta tilanteesta, kiinnittää siihen huomiota terveystilanteeseen, eikä tässä nyt yksi kaksi ryhtyä rakentamaan sellaista Eurooppaa, jossa unohdetaan kansat. Kiitos. Kiitoksia. Vihreän edustaja, puheenjohtaja Philip Lambert. Teillä on puheenvuorot. Mark Rutte. Niin, Mark Rytte. Hän on alankomaalainen liberaali, ja Sebastian Kurz Itävallasta, Mette Fredriksen ja Stefan Löfgren, hän on skandinaavi, sosiaalidemokraatti, ja he ovat tuossa nuuka nelikossa mukana. Euroopan unioni heidän mielestään on tällainen loputon rahareikä, jota heidän valtionsa aina joutuvat vain rahoittamaan. Ja sitten olisi muutama valtio, joka on aina ongelmissa, ja sitten rahat tulisivat näistä valtioista innovaatioista aina ja, näin, ja jos tällaiseen keskusteluun lähdemme, niin ajaudumme väärille raiteille. On selvitetty myös sitä, miten kukin kansalainen heidänkin valtioissaan hyötyy tästä eurooppalaisesta yhteistyöstä. Ja heidän osallistumisensa Euroopan unionin talousarvioon itse asiassa vastaa myös sitä, mitä he itse saavat. Eli sisämarkkinoilla ei voi olla, jos ei siitä maksa tiettyjä summia. Sitten puhun tuosta Viktor Orbanin Orbanista, Januszewskista, puolalaisesta. Onko kyse nyt liberaaleista vai sosiaalidemokraateista vai kenestäkö? Tässä puhutaan Euroopan unionista ikään kuin oligarkkina yhteisönä. Jos he toimisivat vilpittömästi, niin he selittäisivät myös omille kansalaisille, miten paljon heidän valtionsa on hyötynyt tästä Euroopan yhdistymisestä ja miten edelleen Edelleenkin vielä voi, kansalaiset voivat nauttia muun muassa tästä solidaarisuuden osoittamisesta viime kriisin aikana. Ja näin täytyisi pystyä sitten kaikkien hymyilemään tämän sopimuksen jälkeen. Onneksi nyt hetken vakavuus on ymmärretty. Covidiin on kuollut sadat tuhannet eurooppalaiset ja tämä kriisi on osoittanut, miten epätasa-arvoinen tilanne Euroopan unionissa on. Meillä on myös ilmastokriisi edessämme, jossa katsomme Kiinaa, Yhdysvaltoja, Turkkia, kaikkia näitä muita maita tässä, suuria valtioita tässä ympärillämme, niin Eurooppa tuntuu aika yksinäiseltä, jääneen aika yksin omiin arvoihin arvoihinsa. Ja nyt yksimielisesti olemme onnistuneet huippukokouksessa toimimaan. Suuret kiitokset sille, jotka tämän mahdollistivat. Komissio on jäänyt tässä, on ollut tässä suurten hyökkäysten kohteena myös, mutta saanut aikaan yhtenäisiä ehdotuksia. Ja näin me tarvitsemme tällaista ja julkisia investointeja. Se on aivan huutavan tärkeää. Sama koskee myös tuota vihreää ohjelmaa. Jos ajattelemme esimerkiksi tuota maaseuturahastoa ja maaseudun kehitysrahastoa, se on haavoittuvimmassa asemassa olevia, olevia varten nimenomaan. Ja siihen tarvitsemme riittävästi varoja. Sama koskee myös tutkimusohjelmia ja kansanterveysohjelmia. Me emme saa rahoittaa niitä vähemmän kuin aikaisemmin, vaikka nyt siltä näyttää. 30 prosenttia eurooppalaisista varoista on nyt menossa ilmastotoimiin. Se on sinänsä hyvä asia, mutta jos meillä ei ole sitovaa menetelmää ja valvontamenetelmää, niin saadaanko tätä ollenkaan toimimaan? Sitten tuo oikeusvaltioperiaate, erinomaista, kun hyvä puheenjohtaja viittasitte jo tähän, mutta tämä koko mekanismi vaikuttaa silti hivenen vielä turha väljältä ja epämääräiseltä. Merkel ja Michel, olette kiinnittäneet jo huomiota tähän tärkeimpään Euroopan unioni ensimmäistä kertaa investoi suurin määrin yhteisellä velalla. Tämä on suuri saavutus, mutta moni asia on jäänyt vielä ratkaisematta ja meidän täytyy nyt sitten kiinnittää huomiota tuohon verotusoikeuteen, jäsenvaltioiden verotusoikeuteen. Se on kansallinen oikeus. Tämähän, tässä pitää kiinnittää huomiota myös muun muassa saastuttaviin lähteisiin ja niiden verottamiseen. Pääsemmekö me tässä millä tavoin eteenpäin yhteisessä budjettiunionissa? Saammeko me sitä eteenpäin? millä tavalla. Muussa tapauksessa me emme pääse puusta pitkälle. Tämän nyt hyväksytyn sopituksen, sopimuksen tehtävänä on luoda myös luottamusta, saada taas kansalaisten luottamus aikaan. Parlamentti on budjettiviranomainen, meitä tulee kuulla yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Kollegani ovat valmiita ryhtymään neuvottelemaan tästä viikonloppuna aikaansaadusta sopimuksesta siitä, mihin suuntaan me mennään, millä tavalla sitä hallinnoidaan ja, ja tässä täytyy nimenomaan kaikkien johtotähtenä olla tämä eurooppalaisten yhteiset, yhteinen intressi eikä, eikä mikään muu. Ja tässä kuuntelemme sellaisia ajatuksia, jossa nyt sitten puhutaan jostakin ikään kuin Euroopan unionista neuvostoliittona. Tämä ei ole totta. Tässä ei saa nyt, saa nyt mennä tällaisen kansallismielisyyden suuntaan, missä tapauksessa missä tapauksessa ja nostattaa kansalaisia toisiaan vasten, vastaan. Meidän täytyy kulkea kaikkien yhtä reittiä, koska muuten me ajaudumme aivan väärään suuntaan. Euroopan unioni tarvitsee meitä kaikkia, jotta tulevaisuudessakin itse kukin kansalainen voi elää ihmisarvoista elämää. Me yhdessä löydämme viisauden sanat juuri tähän päästäksemme ja tällaista, tätä taistoa me emme saa koskaan hylätä. Kiitos. Lambert. Kiitoksia puheenjohtaja Lambert. Ennen kuin jatkamme keskustelua, haluaisin aloittaa ensimmäisen äänestyskierroksen päätöslausuman lieloksesta neuvoston päät, erityiskokouksesta. Tämä on 10.30 ja 11.35 on äänestysaika. Ja metodi on sama kuin aikaisemminkin. Eli tavataan ensimmäinen äänestyskierros. 11.35 saakka teillä on aikaa äänestää ja sitten tämän jälkeen saamme tulokset tähän. Kiitokset. Sitten puheenjohtaja Chile ECR-ryhmä, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Mikrofoni, olkaa hyvä. Hyvä komissiopuheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja. ECRL oli selkeä viesti tähän, mitä nyt tarttua toimeen, mutta se kesti monta päivää ennen kuin se tapahtui. Monen päivän keskustelut, kuitenkin sitten luotavat paljon joustavuutta ja kompromisseja, mutta pitää myöskin sitten kunnioittaa auttaa muita maita. Tämän pohjalta pitää löytää sitten sellainen sopimus, joka ottaa kaikki huomioon ja päästään eteenpäin. Tietenkin tässä on asioita, joista me emme voi olla, voimme olla eri mieltäkin. Totta kai haluamme ensinnäkin antaa vastauksen pandemiaan ja solidaarisuuden kanssa. Minun mielestä tässä kansalliset hallitus voi antaa suoraa tukea tässä yhteydessä. Kun jäsenvaltiot ovat päättäneet näistä toimenpiteistä, minkälaisia toimenpiteistä pitää tarttua pandemian takia, niin me pitää katsoa myöskin, miten voidaan käyttää parhaiten solidaarisuusvälineitä, mutta pitää muistaa se myös, että pitää antaa meidän kansalaisemme toivoa, työpaikkoja ja että voi olla mahdollisuus parempaa tulevaisuuteen. Tämä neuvoston päätelmät eivät ole vielä tien pää. Meidän pitää, meidän pitää kuulla myös tässä. Tietenkään resursseja ei vielä jakaa myöskään suoraan heti. Ja monettenkin ovat huolissaan siitä, koska rajoilla vielä saatavilla vielä näin muutaman kuukauden jälkeenkään, vaikka pandemia on iskenyt. Eli tässä on myöskin riski, että vaan viivästyttää tätä menettelyä ja se olisi tietenkin vaarallinen asia. Meidän pitää tehdä parannuksia rakentavalla tavalla, parantaa sopimusta mahdollisimman nopeasti. Teillä on muutamia asioita, joita pitää parantaa, tiettyjä alueita, joita voidaan parantaa. Maatalous, ma- alueellisen kehityksen tai talouskehityksen leikkaukset ovat ikäviä asioita. Tai digitaalia kenttä tai sisämarkkinat, joissa pyritään tietenkin luomaan sitten työpaikkoja, niin tämä saattaa vaarantaa Euroopan tulevaisuuden ja kilpailukyvyn. Ja lopuksi meidän pitää myöskin monimuotoisessa rahoituskehyksessä katsoa, että parlamentilla on selkeä rooli tässä. Tämä tekee ei ole helppoa, koska jäsenvaltioilla on poliittisia kantoja tähän, mutta emme saa viivästyttää menettelyä turhaan, vaan pitäisi nopeasti viedä tämän päätöksen. Kiitoksia. Grazie. Kiitokset. Sitten QE-ryhmän edustajan puheenjohtaja Martin Schildevan. Schildevan. Kiitos puhemies. Rova von der Leyen, herra Michel, teitä varmaankaan yllätä, että ole kovinkaan valmis innokkaasti osallistumaan teidän ylistyslauluihinne. valtio pitkän eh, keskustelun jälkeen pääsivät yksimielisyyteen jälleenrakennusrahastosta, jota varten komissio yhteisesti tekee velkaa. Eurooppa on ottanut pitkään tätä aika vaatimatonta solidarisuuden viestiä. Minun ryhmäni kanta on aina ollut tässä selvä. EUn on annettava kattava vastaus koronakriisiin ja huolehtiva sosiaalista taloudellista elpymisestä ja se, että tämä yhdistyisi myöskin sosiaalisesti digitaaliseen eh, elpymiseen maansassamme. Se, onko tämä nyt vastaus, joka on riittävä neuvostolta, ei se on pettymys. Se, että olisi kunnianhimoinen jälleenrakennussuunnitelma, saadaan nyt väline, joka eh, laajuudeltaan ei jää pelkästään jälkeen vaadittavasta kun on kysymys siitä, että Euroopassa BKT on romahtanut 10 prosenttia. Tästä ei pystytä selviytymään. Tämä lähtee liikkeelle myös väärästä säästämisen politiikasta ja tulee myöskin kuristamaan investointeja ja sisämarkkinoiden kysyntää. Se, että tätä kautta olisi voitu saada uusi eurooppalainen hanke, sitä tunnelmaa ei syntynyt tässä neuvottokokouksessa Siellä vallitsevat nimenomaan kansalliset egoismit. Jäsenval- neuvosto ei myöskään päästy yksimielisyyteen selkeästä oikeusvaltioperiaatteesta, vapaa lehdistö, riippumaton oikeuslaitos, naisten ja miesten tasa-arvo, ja ammattiyhdistysoikeudet eivät ole mitään sellaisia asioita, jotka voidaan myydä halvalla muutamalla miljardilla, vaan perusvakaita tekijöitä demokratiassa. Ja se, että velat maksetaan omista rahoista, on sinänsä ihan hyvä ajatus, Rova von der Leyen, mutta tämä ei tule riittämään pelkästään, tähän tulee pelkästään riittämään muovivero, joka tulot ovat kolme miljardia. Tämä merkitsi sitä, että maksoa olisi 130 vuotta. Solidaarisuus merkitsee myöskin verotuksellista oikeudenmukaisuutta, siksi tarvitaan digitaaliveroa, jonka tulot olisivat arviolta 8 miljardia vuodessa, finanssitransaktiovero, josta tulot olisivat 57 miljardia euroa vuodessa, ja myöskin omaisuusvero superrikkaille yrityksille, niiden on kannattava oma osuutensa jälleenrakennuksesta, ja tästä tulisi myöskin lisärahoitusta. Michel, sen ja, että olisit puuttuneet siihen, että Alankomaat on veroparatiisi, olisi tärkeää, että EUsta suljettaisiin, EUssa suljettaisiin tällaiset veroparatiisit. Ja monivuotinen rahoituskehys, sen suuruus ei ole riittävän kunnianhimoinen sijaan jälkeen niistä vaatimuksista, joita tämä talo on esittänyt. Tarvitaan lisää investointeja tulevaisuuteen. Ei ole uskottavaa, että säästetään esimerkiksi juuri digitaalistumisen varoissa tai terveydensuojassa tai oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa – ja samaan aikaan sitten kuitenkin vahvistettaisiin sotilaallisia menoja ja investointia asejärjestelmiin. Viime viikolla Eurooppa hukkasi tilaisuutensa. On ole varma siitä, tuleeko toista samanlaista tilaisuutta. Kiitos. Grazie, eh, Kiitoksia, puheenjohtaja Sirdevan. Sitten sitoutumattomien jäsenen edustaja Charusso. Minuutti, olkaa hyvä kollegat, tämä oli historiallinen päivä eurooppalaisen. Tämä on tärkeä päivä, jota olen odottanut jo vuosikymmeniä, koska tähän mennessä Eurooppa on köyhtänyt kansalaisia. Nyt kiitän meidän äh, Jyrö Kontea siitä, että hän on erittäin hyvän ratkaisun aikaiseksi ja tämä nyt tärkeän käännöksen asioissa. EUn elmysväline on sellainen väline, joka muuttaa tätä säästöpolitiikkaa, joka on haittanut ongelmia jäsenvaltioissa. Nyt käännämme sivua ja lähdemme liikkeelle. Toivottavasti nämä ohjelmat sitten liik- lähtevät ohjelmatkin liikkeelle. Tämä ei ole pelkästään COVIDin asia, vaan tämä on myöskin paradigman vaihto. Meidän pitää luoda todellista kasvua ja ympäristön tukea. Meidän pitää pitää kiinni tänään päivän lupauksesta eikä palata enää taaksepäin vaan jäsentämme hengessä meidän pitää jatkaa tästä eteenpäin. Muuten Euroopalle ei ole syytä olla olemassa. Kiitoksia edustaja Muresan. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puhemies. Mikrofoni haluaa, että kiitän kolme kertaa. Voin tehdä se mielelläni. Puheenjohtaja Fondelain puheenjohtaja Michel, pidämme hyvänä tulosta, joka saavutettiin elvytyspaketista. Viesti Euroopan parlamentista on selvä. Me pidämme hyvänä kunnianhimoista tukea 750 miljardia euroa. Te tulee vaikuttamaan ennen kaikkea niitä ihmisiä ja yrityksiä, joita koronavirus on tämän vaikuttanut, ja alueita, jotka ovat saaneet kokeneet kovia tämän viirin vuoksi, viruksen vuoksi. On tärkeää, että varoja käytetään siihen, että nykyaikaistetaan ja edelleenkin Euroopan unionia. Yksi asia on tärkeää, mitä enemmän me käytämme, sitä enemmän tulee kontrollin, paremmin tulee kontrollin nollan demokratia, parlamentin valvonta ja se, että parlamentilla on sanansa sanottavana, se on meille tärkeää. Sitten seitsemän vuoden budjetista asia pitää saada hoidettua asianmukaisesti, koska tämä on se budjetti, joka on Euroopanilla myöskin koronan jälkeen. Sen täytyy olla kunnianhimoinen, täytyy myöskin täyttää ne lupaukset, joita Euroopan ihmisille annettiin. 27 hallituksen valtion päämiestä taisteli 27 eri kansallisen näkymän puolesta. Nyt Euroopan parlamentti tulee taistelemaan eurooppalaisen näkymän puolesta. Olemme kuunnelleet neuvostoa. Nyt on aika neuvoston kuunnella Euroopan parlamenttia. Mitä ovat vaatimuksemme? Mitä me haluamme? Me haluamme sitä, että nuori, useampi nuori ihminen voi matkustaa muihin maihin opiskelemaan, oppiakseen paremmin tuntoon Euroopan unionin ja eurooppalaisen elämäntavan eri maissa täällä unionin alueella. Tarvitsemme siis suurimman budjetin Erasmukselle täytyy myöskään mahdollista rakentaa lisää sairaaloita, nykyaikaista olemassa olevia, olevia sairaaloita. Me tarvitsemme kunnianhimoisen eurooppalaisen terveysohjelman. Euroopan pitää olla myöskin innovatiivisempi, tutkia enemmän. Tässä pitää myöskin asettaa prioriteetiksi Euroopan horisonttiohjelma. Täytyy myöskin saada muutoksia jotka liittyvät vihreään talouden edistämiseen ja siihen, että on oikeudenmukainen siirtymä rahasto. Nämä ovat edellytyksiä, joilla me voimme tukea Euroopan unionin budjettia seuraavalle seitsemälle vuodelle. Puheenjohtaja von der Leyen, te sanoitte, että tämä on katkera malja, tämä budjetti, joka on pakko niellä. Me emme halua niellä sitä, haluamme aloittaa neuvottelut siitä, haluamme parantaa sitä, haluamme saada neuvottelut päätökseen pikaisesti ja äänestää asiasta pikaisesti, koska puheenjohtaja von der Leyen, te olitte ministeri Eh, herra ministeri, tekin olitte, Michel, tekin olitte pääministeri, te tiedätte, että budjetissa viimeinen sana aina sanotaan parlamentissa, siksi se on vielä kerran nyt on alettava loppuneuvottelu pikaisesti ja lähettävä viesti Euroopan kansalaisille, että meillä on kunnianhimoinen budjetti seuraavalle seitsemälle vuodelle. Simon. Edustaja Ponefe, Simona kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Loppujen lopuksi lop, vihdoinkin Euroopan neuvosto sai aikaan jotain. Nyt voidaan puhua eurooppalaista vastauksesta tähän koronakriisiin. Ja nyt olemme ottaneet ensimmäistä kertaa yhteistä velkaa tämän hoitamiseksi. EUn tämmöisväline muuttaa Euroopan kasvot. Tässä on solidaarisuutta. Ja vuosikausia ajateltu, että sitä ole hyötyä, että se voisi olla vähemmänkin. Kaikki vain puolustavat omia kansallisia etuja, että, mutta eivät eurooppalaisia. Nyt koronavirus ja kaikki sen aiheuttamat ongelmat. Ja kaikki ihmiset, jotka taistelevat nyt tänä päivänä sitä vastaan, ovat olleet vaikeuksissa. Nyt olemme myöskin oppineet sen, että ei päästä riistä pikkuaskelilla, vaan suurella eurooppalaisella projektilla. Täksi puheenjohtaja Michel, meidän pitää nyt vetää äkkiä yhdestä, yhdestä köydestä. Jos pääsemme eteenpäin, niin monivuotinen rahoituskehys, sitä pitää vielä parantaa ja kehittää. Me tarvitsemme erityisvaroja, omia varoja, joka, jotka ovat kaikkien etujen mukaisia, joilla pitää myöskin uudistaa meidän talouttamme ja myöskin parlamenttia pitää kuulla. Meidän pitää myöskin taata Euroopan unionin ohjelmien jatko ja katsoa tulevaisuutta, että sitä voidaan tukea. Ajatellaan eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelmaa. Meillä on, meillä on myöskin tämä ohjelma, EUn, elpymisväline, joka antaa lisäarvoa eurooppalaisen toiminnalle, kuten Horisontti on tehnyt jo. Tai Invest EU, tai, tai myöskin eh, tämä terveysalan toimintaohjelma. Ja tietenkään ei saa antaa varoja niille, jotka eivät noudata sääntöjä ja arvoja. Kyllä pitää olla tietenkin demokratiasta tietoinen. Eurooppalaiset kansalaiset katsovat nyt Eurooppaan suuntaan luottavaisena. Meidän pitää olla tämän luottamuksen arvoisia. Edustaja Karikano, ole hyvä kaksi minuuttia. Lo hemos conseguido. Kiitos puhemies. Monet tässä salissa ja komissiossa ja neuvostossa me olemme tehneet väsymättä työtä, jotta saadaan kunnianhimoinen elpymisrahasto, joka mahdollistaa sen, että Eurooppa voi kohdata tämän kriisin tulokset yhtenäisenä. Me olemme osoittaneet tietä kahdella päätösasemalla maalis- huhtikuussa ja toukokuussa, joka olemme, olemme todenneet, että voimme saada aikaan sopimuksen, jos kaikki katsomalla eurooppalaisia. Nyt jäsen, kaikki jäsenvaltiot, niiden täytyy nyt tehdä oma osuutensa, kun Eurooppa on tehnyt oma osuutensa. Jotkut nyt juhlivat tätä valtaisena hyvänä tuloksena, mutta tietenkin työtä jää jäljelle. Ne, jotka ovat eh, ovat työtmäärärahoissa, ovat kuitenkaan tehneet tähän yhtään mitään siitä, mistä ratka- niistä, niille kysymyksillä, joita pitää ratkaisemaan näillä rahoitusrahastolla. Tämä on pitkä tie. Meidän täytyy käyttää tätä hyväksemme, jotta saamme aikaan muutoksia ja uudistuksia, joita meidän jäsenvaltiossamme tarvitaan. Mutta tämä 750 miljardia euroa, ne ei, ja siihen liittyvä velka ei saa olla sellaista, että se tulee olemaan rasittina tuleville sukupolville. Tämä raha täytyy käyttää siihen, että saadaan aikaan parempi yhteiskunta. Ja vain tätä varten meidän täytyy käyttää näitä rahoja. Täytyy lähettää tästä asiasta sellainen viestiä joka nurkkaan Euroopassa kaikissa maissa. Meidän täytyy selittää se, että uudistukset, joita esitetään, ja investoinnit, jotka ovat välttämättä, että nämä täytyy tehdä nyt. Meidän käyttää tilaisuutta, jotta saamme aikaan humaniman Euroopan, jossa kaikilla on mahdollisuus hyötyä vapauksista ja nauttia hyvästä ympäristöstä, ja joka pyrkii pyrkin käyttämään teknologiaa hyväkseen. Tämä rahan käyttäminen tulee merkitsemään sitä, että sen kautta voidaan saada Eurooppa nousemaan tästä kriisistä. Tämä merkitsee sitoumusta ja vastuuta. Euroopan parlamentissa Meidän tehdä kaikkemme, jotta voidaan varmistaa se, että tämä tärkeä investointi tulee myöskin toteutumaan hyvin. Thank you for one and a half Kiitoksia puolitoista minuutista. Edustaja Kampo Menosi, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puheenjohtaja Michel ja von der Leyen, jotka olette paikan päällä tänään. Tämä keskustelu on tärkeä, mutta tässä tuntuu, että mennään vähän väärään suuntaan. Näinä vuosina meidän parlamenttimme on ollut hyvin monimutkaisen järjestelmän eurooppalaisille toimille, joka jo ennen COVID-19 kriisiäkin. No en nyt ollut, pitäisi olla tässä olla itse kriittinen, mutta kyseessä onkin vakava ongelma. Kyllä monet ovat todenneet, että sopimus, joka saatiin neuvostossa, on tietenkin tärkeä sinänsä, tiedämme kyllä sen. Ja myöskin minun maalleni Tämä on tärkeä asia, mutta emme vieläkään tiedä, mitä, mitä resursseja tähän käyttää. Eikä tietyt hypoteesit minua vähän tässä huolestuvat, että jotkut tietyt sektorit saavat kärsiä kuitenkaan tästä, että saa ehkä tukea. Ja toisaalta me tiedämme jo, mitä suosituksia komissio tekee maalle, eli tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä. Ja haluankin tässä kommentoida että että meillä on myöskin tiettyjä ongelmia, että kai ei sitä voi kieltää, mutta, mutta tällainen tekopyhyys, joka on Maastrichtista ja Lissabonista lähtien tähän, tähän päivään tullut, niin se ei aina tullut ei ollut ihan oikein, koska tämä kriisi on ollut vakava kaikille kansalaisille. Eikä tämä, tällaista kriisiä, siinä tarvitaan myöskin tällaisia toimenpiteitä, että voidaan ratkaista ne. Two and a half minutes, Mr. Andreessen. Kaksi ja puoli minuuttia, edustaja Andreessen, olkaa hyvä. Kiitos. Ensimmäisen kerran Euroopan unionin historiassa toimimme yhteisillä eurooppalaisilla luotoilla ja investoinnilla taloudellisessa kriisissä vihreät tukevat tätä. Tämä on taloudellisesti katsottuna oikea lähestymistapa. Jos me voimakkaampina haluamme päästä ulos talouskriiseistä, tarvitsemme eurooppalaisen talo- talous- ja rahaliiton. Mutta hinta oli korkea tähän askeleeseen, meidän mielestämme jopa aivan liian korkea. Tuki tälle elpymisrahastolle merkisi sitä, että herra Michel uhrasi eu budjetin. Ilman 1,8 miljardia biljoonaa tulla myöskin käyttämään kans, kansallisella tasolla. Tämä tulee johtamaan siihen, että me heräämme siihen, että EUn budjetti on todella pieni tulos. Tästä on se, että joudutaan antamaan alennuksia näille nu, viidelle nuukalle maalle. Ja tämä merkitsee sitä, että ihmiset, nuoret myös kautta lähteä liikkeelle Euroopassa ja hiilialueet, jotka olisivat nyt siirtymässä tukea, ovat, niitä tulevat kärsimään tästä. Ne tulevat maksamaan hinnan siitä, että maksetaan epäoikeudenmukaisia alennuksia ylimielisille hallitusten päämiehille. Ajatelkaapa sitä, mikä rastaus tämä on nyt tilanne, jossa on maailmanlainen pandemia ja sitten tehdään leikkauksia terveysohjelmaan. Siinähän ei ole yhtään mitään järkeä. 30 prosenttia investointia ilmaston ovat askel oikeaan suuntaan, mutta ilmastointiliikkeet ja parlamentti on taistellut pitkään suurempien investointien suorasta. Se, että no, voidaan noudattaa Pariisin sopimusta, siihen tämä ei vielä riitä. Me tarvitsemme lisää investointeja ilmastonsuojeluun ja biodiversiteettiin. Meidän on varmistettava, ettei yksikään EU-hanke budjetissa ole ristiriidassa eh, Pariisin sopimuksen kanssa. Ei saa enää edistää likaista fossiilista energiaa. Herra Michel, me vihreät häpeämme siitä, että oikeusvaltioperiaatteen osalta luku, joka saatiin tähän neuvotteluissa mukaan, oli sellainen, joka sai tuen Viktor Orbanilta. Demokratian ja oikeusvaltion pitäisi olla asia, joka on itsestäänselvä, nimittäin ei ole mikään raha-automaatti. Teidän ehdotuksenne tekee Viktor Orbanille ja muille aivan liian helpoksi jarruttaa tällaisia toimenpiteitä vastaisuudessa. Ja tämä merkitsee sitä, että tulette kohtaamaan vastarinta Euroopan parlamentissa lähiviikkoina. Parlamentti ei ole mikään sivustakatsoja, se on budjettiviranomainen, me neuvottelemme rakentavasti, me haluamme yksimielisyyttä, mutta olemme olemaan tiukkoja neuvotteluissa, sillä tämän suuruinen budjetti ja nämä ehdot eivät ole meistä hyväksyttäviä. Thank you for... Kiitoksia puolitoista minuuttia. Edustaja Van de Overveld, olkaa hyvä. Eh, de Europese Raad heeft een akkoord bereikt. Kiitos, puhemies. Sopimusta todellakin tarvittiin, koska ei voi sallia sitä, että pandemia vain jyllää ja Euroopan unioni jäisi toimimatta, jättäisi toimimatta meidän täytyy nopeasti nyt edetä, kuten onkin tapahtunut, mutta moni asia on jäänyt vielä päätöstä vaille, erityisesti eh, tuo hätäjarrujärjestelmä ja miten tavalla se sitten voisi toimia, mitä tapahtuu, jos varoja ei voida ottaa käyttöön. Entä sitten takaisinmaksu? Siinä on tiettyjä vaihtoehtoja esitetty, mutta sen konkreettinen toteutuminen on oikeastaan vielä aika hankala. Kuitenkin kyse on suuresta summasta, eikä ole vielä ollenkaan varmaa, miten tätä hallinnoidaan. Me tarvitsemme lisäkeskustelua aivan pikapuoliin mietin myös näitä kriteerejä, esimerkiksi tuota taustatietoihin pohjautuvaa työttömyyttä ja tuottavuuslukuja. Neuvoston sopimus aikaansaama sopimus vaikuttaa muun muassa tutkimus- ja tutkimusrahastoon muun muassa. Tässä on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Kiitos. Thank you for two minutes, Mr. Gush. Kiitoksia. Kaksi minuuttia, edustaja Kushma. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhemies. Yhteinen velanotto Euroopassa on tärkeä askel, jota koskaan ei ole nähty, mutta minkälaista veloista me puhumme? Niin kauan kuin meillä olisi omia varoja, ja tuossa neuvoston kokouksessa ei edetty millimetriäkään, kysymys on siitä, että vetää rahaa pois tulevista budjeteista. Itse asiassa siirtyy siitä, että tämä on velan uudelleen muodostamista. Ja tässä pidä kansalaisia huijata. Tämä, tähän, tämän velan kautta tulee tietynlaista makroekonomista ehdollisuutta mukaan, ja on nähty, mitä vaikutuksia sillä oli edellisten kriisien aikana Euroopan unionin kansalaisiin ja minkälaista vaikutusta sillä oli eurooppalaisen hankkeeseen. Hinta, joka maksetaan tästä ratkaisusta, on pienempi budjetti, budjetti, joka tekee Euroopan unionista epäoikeudenmukaisen unionin ja tästä syystä myöskin vähemmän unionin. Sen lisäksi täytyy myöskin niille neljälle maille, jotka itse sanovat olevansa säästäväisiä, niille maille, jotka haluavat pakottaa muille maille omia eh, sääntöjä, mutta ei ole mitään sitä vastaan, että ne saavat alennuksia, joita vielä suurennetaan, jotta ne antaisivat tukensa budjetille. Ne ovat maita, jotka mielellään ovat moraalisia opettajia, haluavat opettaa moraalia muulle Euroopalle, mutta ilmeisesti ovat lahjoittavissa silloin, kun halutaan niiden tukisuunnitelmien kysymys on maista, jotka puhuvat säännöistä ja moraalista, mutta jotka ovat eniten sisämarkkinoista hyötyviä ja sisämarkkinoiden ehdosta hyötyviä. Ja nämä ovat toimineet pitkään, yli kymmenen vuoden ajan jo makrotaloudellisen tasapainon, tasapainoa vastaan. Puhun tässä Alankomaista ja Saksasta. Me haluamme, että Euroopan parlamentti nykymuodossaan ei hyväksy budjettia, että tämä käy esille myöskin päätösosamasta, koska tämä budjetti merkitsee epäoikeudenmukaisempaa unionia. Tässä on kysymys skandaleista, jotka liittyvät alennuksiin, joka saavat rikkaimmat kansantaloudet Euroopassa. Me haluamme, että tulevissa keskusteluissa kaikki tämän talon ryhmät noudattavat tämän päätöslauselman sisältöä, koska kysymys on siitä, että torjutaan epäodonkomainen Eurooppa. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Bushimond. The news of the agreement is... Kiitoksia. Tämän viikon uutiset tästä sopimuksesta ovat hyvin myönteisiä ja toivorikkaita. Meillä on tällä hetkellä hyvin vakavia ongelmia ja tämä on suuri askel eteenpäin. Ja tämä on juuri mitä odottaankin EUlta. Nyt jäsenvaltioiden pitää jakaa resurssit tehokkaasti – federaalisen mentaliteetin pohjalta ja myöskin kurilla. Koska tämä, tämä raha on miljoonien ihmisten työn tulos. Ja tämän tavallaan on myöskin EUn solidaarisuuden sisältö. Kukaan ei saa unohtaa tätä. Nyt tällainen tärkeä talouden elpymisväline on luotu, mutta on luotu menetty mahdollisuus, että käyttää sitä energiaa nyt demokratian ja oikeusvaltiosäännöstön tukemiseksi. Näinä aikana, kun on dramaattisia tilanteita, kuten uigurien tilanne, niin tällainen Euroopan pitää olla myöskin moraalinen auktoriteetti ihmisoikeusalalla. Tämä, se, että saamme tässä paljon varoja, niin kuitenkaan loppujen lopuksi ei vaadita mitään sitten, mitään vaatimuksia jäsenvaltioille, miten kohdellaan vähemmistöjä, kuten katalinit niin tiedämme hyvin tämän omalta kohdaltamme. Ja tule, mitä taas Espanja se reagoi YK on ihmisoikeus neuvoston suoritukseen. ja voiko olla talouden elpymistä ilman ihmisoikeuksia? Ja Kiinassa tilanne on hyvin painaismainen. Mitä, meidän pitäisi tietää, kuinka me reagoida tähän tilanteeseen. Two minutes. Kaksi minuuttia, edustaja De Lange, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Na de vier dagen en nachten die... Kiitos puhemies. Neljä päivää ja neljä yötä on kokoustettu. Me voimme todella pitää tätä hyvänä lähtöpisteenä unionin talousarvioneuvottelut ovat aina hyvin vaikeat, mutta nyt on keskusteltu myös COVID-19 aiheuttamista talousvaikeuksista elvytysrahaston muodossa. Ja minä tahdon nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni muistuttaa siitä, että vaikka aurinko paistaa, niin ongelmat oli, ongelmia ei ikään kuin olisi. Näin ei välttämättä kylläkään ole, koska me puhumme hoitohenkilökunnasta, jotka riskeeraavat elämänsä pelastaakseen muita. Ja tässä meidän tulisi muistuttaa myös rajavalvonnasta, maahanmuutosta, tutkimuksesta, innovoinnista. Näitä ei saisi myöskään ajaa sitten paljon hankalampaan tilanteeseen. Näitä ratkaisuja tarvitaan Euroopan unionin tasolla myös näihin kysymyksiin. Meidän täytyy rajoja myös valvoa yhdessä ja riittävästi varaa ja täytyy olla sitä varten. Nyt talousarviota on kuitenkin pienennetty ja sitten yksi, kaksi, kun tulee seuraava maahanmuuttokriisi, tarvitsemme lisää varoja. Oikeusvaltioasia ei myöskään ole ratkennut riittävästi. Se on itse asiassa useammissa päätöslauselmaehdotuksissa eh, heikentynyt alkuperäisestään. Ja von der Leyen on pohjautunut tuohon vuoden 2018 ehdotukseen. Se sai silloin aika, aikoinaan tukea parlamentilta aika lailla ja laajastikin. Turkki on mainittu, Unkari ja Puola tässä yhteydessä. Oikeusvaltioperiaate joka tapauksessa on parlamentille aivan olennaisin kysymys noudattaa elvytysvälineessä on juuri tuo oikeusvaltioperiaate ja omien arvojemme romuttaminen, joka on saatu tähän mukaan, se on oikein hyvä. Meidän täytyy päästä tästä myös sitten. Kiitoksia. Kerro kaksi minuuttia edustaja Markes, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, puhemies, puheenjohtajat. Tällä kertaa on kysymys eurooppalaisesta vastauksesta kriisiin. Kansalaiset, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jäsenvaltiot, meillä kaikilla on vain yksi eurooppalainen vastaus, ja tätä me olemme odottaneet. Euroopan parlamentti on toiminut sen puolesta, että luodaan tällainen elvytysrahasto, joka perustuu sille, että tapahtuu yhteisön velkaantumista. Ja tälle perustuu siis eurooppalainen vastaus tälle rahastolle. Onnittelen komissiota siitä, että sai toimittua luovalla tavalla ja että se teki kunnianhimoisen ja tasapainoisen ehdotuksen monivuotisen rahoituskehykseksi ja elvytysrahastoksi. Jäsenvaltiot tulevat varmaan olemaan tyytyväisiä siihen rahoitukseen, joka niiden käytössä on, mutta on olemassa kuitenkin huomautettavaa. Ja tämä on osoitan komissiolle, mitä me teemme ohjelmille, jotka vasta säätelen meidän tulevaisuuttamme ja lisäävät meidän sietokykyämme, nimittäin Horisontti, Erasmus, Creative Europe tai Rights and Values. Tästä syystä Euroopan parlamentti kyllä on iloinen eurooppalaisesta ehdotuksesta, mutta vahvistamme sitä, miten tärkeitä ovat sellaiset mekanismit, jotka ovat välttämättömiä, jotta saadaan vielä vankempi EUn budjetista. Komission ehdotus puolustaa unionin intressejä, koska kysymys on todellakin unionin intresseistä. Kysymys on Euroopan unionin lisäarvosta. Kysymys on myös Euroopan hallitusten ja valtioiden päämiehistä, jotka pitkien neuvottelujen aikana onnistuivat toimimaan ohi kansallisten etuja ja puolustamaan eurooppalaisia intressejä. Täytyy tehdä pitkän tähtäyksen tarkastukset, jotka liittyvät myöskin sukupuolisen valtavirtaistamiseen ja ilmastotavoitteisiin. Etenkin haluaisimme puhua myöskin rahoitussuhteista. Meidän pitäisi ottaa käyttöön uusia omia varoja, kuten digitaalivero tai eh, finanssitransaktiovero. Jos Euroopan unionin budjetti suuressa määrin perustuu jäsenvaltioiden bruttokansantuloon, sen tulee johtamaan seitsemän vuoden aikana lisäongelmiin ongelmiin, ja tässä on tärkeä rooli komissiolla. Thank you, madam. Kiitoksia, edustaja Häjä, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies, hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Me olemme jääneet haukkumaan henkeämme tämän pandemian edessä. Meidän taloutemme ja työntekijämme ovat edelleenkin huonossa asemassa, mutta me olemme valmiimpia nyt tulevaisuudessa kohtaamaan tällaisen kriisin miten äkkiä se sitten iskeekään. Me olemme vihreämpiä, me olemme innovoivempia, solidaarisempia ja kestäväkykyisempiä tulevaisuudessa. Tässä hengessä huippukokous on päätelmät hyväksynyt. Tämä on huomattava askel eteenpäin, todella historiallinen hetki. Enkä usko, että kukaan tässä täysistuntosalissa voi millään tavoin puhua tästä huonoin sanoin. Hyvä puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, onnittelut tästä talousarvio komission aikaansaamisesta. Me voimme tukea sitä hyvinkin vahvasti. Ei ollut alkuunkaan helppo toimia tässä, mutta voin vilpittömästi sanoa, että yksimielisyyteen päästiin, tultiin Brysseliin puhumaan näistä yhteisistä talousarviokysymyksistä ja puhuttiin kansallisista kysymyksistä myös täällä kovasti. Sitä ei voi enää tulevaisuudessa samalla tasolla sallia. Me Euroopan euro, kansanedustajat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 haluamme myös sitovasti suhtautua tähän eh, näihin uusiin omiin varoihin esimerkiksi. Ei mitään sellaisia mahdollisia, ehkä, jos eh, tyyppisiä lauseita voi enää esittää. Tässä nyt suuret kiinalaiset saastuttavat yritykset hyötyvät. Pikemminkin eh, niiden täytyisi myös kantaa tästä vastuuta. Eli meidän täytyy miettiä, mikä tämän elvytysrahaston varsinainen merkitys on auttaa kansalaisia helpottaa heidän elämäänsä tässä vaikeassa tilanteessa. Eli täytyy nyt saada laeiksi se, mikä on huippukokouksen hengessä hyväksytty. Me voimme oikopäätä aloittaa tässä, tästä erityisestä, erityislaatuisesta budjettiesityksestä neuvottelut jo tänään. Kiitos. Thank you for one... Kiitoksia. Puolesta minuuttia edustaja Madison. Hyvä. Leyen on Michel. Puhun omaa kieltäni vielä. Ensinnäkin minä haluaisin todeta, että on hyvin mielenkiintoista kuulla, että kaikki ovat tyytyväisiä, että saatiin sopus aikaiseksi, mutta minun ongelmani on se, mä syyt tähän näin. Miksi lainaamme yhteisesti 750 miljardia – ja syy komission mukaan on se, että monet jäsenvaltiot eivät voisi itse lainata näillä ehdoilla. Miksi? Koska heidän taloutensa ei toimi. Ja miksi näin on? Koska Euroopan unionin direktiivit, asetukset ovat asettaneet näille niin paljon ehtoja näille kyseisille valtioille, että asiat eivät oikein toimi joten jäsenvaltiot, jotka ovat olleet hyvin säästäväisiä ja konservatiivisia, kuten minun maani Viro, jolla on yksi kaikkiin alhaisimpia kansallisia velan tasoja maailmassa, on hyväksynyt yhteisen velanoton, koska monet jäsenvaltiot ovat leenäneet omien varojensa yli monet vuodet. Ja nyt oikeusvaltioperiaatteesta. Emme voi ohittaa perussomuksia, koska perussomukset eivät salli sitä, että komissio ottaa lainaa eurooppalaisella tasolla lainaa. Emmekä tiedä, miten rahoitamme tämän lainan. Ja olen varma, että tämä kaikki päättyy sitten Euroopan yhteisöön tuomioistuimiin, kuten Saksassakin tapahtui. ja edustaja Aikuit, olkaa hyvä, minuutti. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin käyttää minuuttini puhuakseni näille viidelle säästäväiselle neuvostossa, joiden kanssa meillä kaikilla podisilla perheillä on, ovat ongelmamme. Mutta kysymys näille viidelle olisi, mitä te ajattelitte kymmenen vuotta eurokriisin jälkeen, kun viimeinkin oli mahdollisuus saada aikaan julkisen investoinnin ohjelma leikkauksia. Terveyskriisi, joka iskee Eurooppaan kaikkialla. Leikataanpa sitten EUn terveysohjelmia. Seitsemän EU-budjetti, joka investoi seuraaviin vuosikymmeniin. Tehdäänpä leikkauksia budjettiin, joka koskee tutkimusta. Seuraava kriisi, olipa se ilmastokriisi esimerkiksi, sitten vain leitä leikkauksia oikeammaksen siirtymärahastoon. Eurooppalaisia arvoja kyseenalaistaan kaikkialla heitetäänpä ulos sitten jälleen tämä oikeusvaltion kysymys te säästäjät, te saitte alennuksenne, mutta me puhumme tälle Euroopan tulevaisuudesta ja se on kaikkien etujen mukaista, myös teidän. Me Euroopan parlamentti tarjoamme teille tänä kesänä mahdollisuuden pohtia uudestaan omia prioriteettejanne. Thank you. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Ronsa, vakava. Kiitoksia puhemies. Tämä monivuotinen rahoituskehys ja uudet varat, niitä tarvitaan, riippumatta siitä, mitä sanotaan tänään. Ja haluan uskoa siihen, mitä neuvosto on todennut, että nämä neuvottelut ovat tärkeät ja Puolakin haluaa painottaa tätä, mutta näin, että solidarisuus, solidarisuusajatus ja vastuullisuusajatus, ne ovat voittaneet kansallisen egoismin. No tämä ei kuitenkaan haittaa ketään, mitä tällä hetkellä nyt on erotettu. Tämä ei kenellekään aiheuta haittaa. Ja pelkkään pahoin, kuitenkin tästä oikeusvaltiovalta käyttää tässä niin kuin tekosyynä. Puola ja monet muutkin valtiot tukevat oikeusvaltion periaatetta, mutta myöskin puhdetta vettä, ilmaa. Enkä halua, että tässä vääristä olettamuksista lähdetään liikkeelle – että jotain kansaa sellaista seuraamuksia näiden olettamusten pohjalta. Haluan, että puheenjohtaja Van der Leyen pysyy rehellisenä tässä, että jos haluamme katsoa tätä tällaista mekanismia uudestaan, niin se pitää olla luettava mekanismi. Emme pelkää oikeusvaltiota, mutta pelkäämme kyllä tällaisia tuomareita. Ja pelkään pahoin, että me saa että me saa rahoja nopeasti käyttöön. Me se pitää nopeasti laittaa talouden käyttöön yrityksille, tarvitsemme tällaisen talouteen, rakentamiseen. Me tarvitsemme uusia välineitä. Tämä on pidettyä puutteita, mutta toivon, että pääsemme eteenpäin tässä. Toivottavasti varoja käyttää hyvin kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Minuutti edustaja Omarje. Kiitos puhemies. Kuulin, että tässä on kyse historiallisesta sopimuksesta. Me, meillä on kokemusta kyllä siitä, että avoimet ovet yksi kaksi sitten suljetaan kilpailuun ja muutosten edessä, mutta historiallisuus ei voi kuitenkaan olla niin lyhytikäistä. Tämä sopimus, joka on nyt saatu aikaan neuvostossa, liittyy unionin pitkäaikaiseen politiikkaan, tutkimukseen, erasmukseen, terveyteen, vihreisiin sopimuksiin, vihreisiin ohjelmiin. Tämä on myös huomattavassa hetkessä syntynyt sopimus, kun kansallismielisyys nousee koko ajan Euroopassa. Ja minä haluaisin huomauttaa, että nuo kansalliset intressit ovat usein ja usein vieneet Euroopan unionin unionilta yhteisiltä politiikoilta huomion. Euroopan parlamentti esittää tästä lopullisen viimeisen sanansa tästä näistä eri asetuksista. Me aina haluamme pitää yllä tuota yhteisömenettelyä. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Adinolfi, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja hyvät kollegat. Nyt syntyi solidaarisen Eurooppa ja tämä on uuden ajankauden alku. 750 miljardia euroa, jota annetaan talouden kriisiin – Tällä tavoin on luotu tulevan Euroopan siemen. Olemme nyt runsas kätisiä, että annamme myöskin niille, jotka eivät odottaneet mitään, myöskin ulkomaalaisille ja muille. Hyvä, että meillä on nyt sopimus, vaikkakin nämä nuuka, nuuat maat olivat vähän lyhytnäköisiä kannassaan. Me tarvitsemme kuitenkin tämä tukea. Me tarvitsemme myös tukea Euro- Etelä-Euroopan suuntaa turismille, kulttuurille ja niille alueille, jotka ovat kärsineet kriisistä. Me olemme tyytyväisiä tähän muutokseen ja tämä uusi tie on oikea suunta. Nyt eurooppalainen henkitoreissaan olemme taas hengissä. Jatkamme eteenpäin tästä. Tulevaisuus odottaa meitä. Kiitoksia. Thank you. Two Kiitoksia. Kaksi minuuttia edustaja Kaspari, olkaa hyvä. Herra rouva puheenjohtaja, onnittelut myöskin neuvostolle tästä nopeasta neuvottelustuloksesta. Tämä on voimakas viesti siitä, että Eurooppa kiistelee, että Euroopassa on erilaisia intressejä, jotka törmäävät, mutta viime kädessä jäsenvaltiot pystyvät nopeasti löytämään yhteisiä kantoja, mikä on tärkeä viesti kansalaisille. Eurooppaan voi luottaa, me olemme solidaarisia ja me kohtaamme haasteet yhdessä. Siksi tämä paperi on hyvä pohja neuvotteluille, mutta me emme voi emmekä halua hyväksyä tätä paperia tässä muodossa. Ensimmäistä tammikuuta varjojen tulisi lähteä liikkeelle. Meillä on vielä muutama viikko aikaa saada yksimielisyyttä erinäisistä parannuksista, mutta on aiheita, joista on syytä keskustella. Nimittäin olemmeko todellakin tehneet tarpeeksi varmistaaksemme sen, että varat käytetään järkeviin investointeihin, eikä vain nyt pidetä yllä sellaisia rakenteita, jotka ovat jälkeen jääneitä. Miksi jäsenvaltiot eivät ole niin rohkeita, että ne mahdollistavat se, että saadaan eurooppalaista ohjelmeenlaatimista, niin kuin on todellakin menestyksekkäästi tehty monissa alue- ja rakennerahastoissa. Miksi jäsenvaltiot haluavat itse esittää ohjelmia, eikä niitä esitetä yhdessä Euroopan unionina? Sitten teille, ranevoston puheenjohtaja, kysymys kuuluu, miten varmistaa se, ettei vain tämä yksi prosentti eurooppalaista rahaa joka on osa eh, siis Euroopan eh, kansantulosta lähivuosien päästä ehkä 23 prosenttia. Miten me takaamme sen, että 94 prosenttia eurooppalaista kansantulosta, joka käytetään jäsenvaltioissa, niin että tämä, nämä rahat todellakin käytetään hyvin, koska tämä koko paketti, jonka olemme tehneet, voi olla vaikuttava vain silloin, kun myös jäsenvaltiot omilla eh, varoillaan tarttuvat asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ja tämänkin viestin tulisi lähteä täältä parlamentista, että meillä on selkeä odotus eh, jäsenvaltioille ja parlamenteille. Thank you. Kiitoksia puolitoista minuuttia. Edustaja Fölken, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä von der Leyen ja herra Michel. Hyvä, että saitte neuvottelusta tuloksen, mutta tämä ei olinkaan hyvä, tämä kompromissi. Tämä kitkerä lääke, joka meille tänään on tarjottu, sitä emme kyllä niele tällaisena. Tarvitaan parannusta siellä, missä Euro- mikä on Euroopan tulevaisuudessa tärkeä. Invest EU, ilmastoneutraalisuus, niitä leikataan 8,4 miljardiin, yli 30 miljardista. Sitten meillä on oikeanmukaisen siirtymämekanismi, joka, jota leikataan huomattavasti. Ja sitten terveyspolitiikan alalla pandemian aikana leikataan 240 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä tämä voi tapahtua? Tämä ohjelman nimi on EUn elpymysväline, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että seuraavasta sukupolvesta, jolla tämä on tehty, joka joutuu sitten kärsimään ilmastosta tai digitaalisuudesta, niin heitä ei auta tällä, ja tämä voi hyväksyä. Ja tässä ei ota huomioon myöskään kansalaisten prioriteetteja. Me parlamenttina, meillä on puheoikeus tässä, näin haluamme puhua myöskin tästä elpymisvälineestä. Ja sitten tähän heikkouteen, eli oikeusvaltiovälineeseen. Ehdotus tässä mielessä ei ole hyväksyttävässä. Oikeusvaltioperiaate, se on yhteisen, yhteistoiminnan perusta ja meidän perusoikeuksimme turva. Ja tämän takia juuri tämä lääke on niin kitkerää. Ja parlamentti etsii parempaa reseptiä tälle lääkkeelle, kunnes voidaan taata se, että journalistit, lääkärit ja tuomarit voivat nukkua rauhassa yönsä, koska heidän perusoikeuksien turvataan. Kiitoksia. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Körner. Kiitos puhemies, Rova von der Leyen, herra Michel, hyvät kollegat. On hyvä, että meillä on tulos huippukokouksesta, mutta uskon, että viikonloppu myös osoitti, että jäsenvaltiot näkevät Euroopan unionin ainoastaan raha-automaattina. Kysymys on siitä, että maksetaan mahdollisimman vähän sisään ja saadaan mahdollisimman paljon ulos. Ja tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Säästäväiset haluavat maksaa mahdollisimman vähän, muut taas haluavat saada mahdollisimman paljon ulos. Hyvät kollegat, Euroopan unioni ei kuitenkaan ole mikään rahautomaatti. Sen täytyy olla vakuutus tulevaisuutta varten. Siksi painopisteet täytyy asettaa niin, että koskevat tulevaisuutta, Erasmus, koulutus, tutkimus, niin että todellakin todellisia eurooppalaisia hankkeita saadaan aikaan, kuten vetyunioni. Euroopan unioni täytyy olla voimakas siellä, missä jäsenvaltiot eivät voimakkaita. Hyvät kollegat, jotkin jäsenvaltiot näkevät EUn todellakin rahautomaattina myös siinä mielessä, että ne haluavat rikastua käyttämällä EUn varoja tähän rikastua, rikastuakseen itse ja rikastuttaakseen ystäviä. Me tarvitsemme suojan sille, että voidaan varmistaa se, etteivät rahat mene tällaisille autokraateille tai heidän korruptoituneille ystävilleen. Tämä on varmistettava. Tässä yhteydessä Merkel ja kumppanit huippukokouksessa jäivät Orbanin jalkoihin, ja tätä parlamentti ei voi hyväksyä. Thank you, one and... Kiitoksia. Puolitoista minuuttia. Edustaja Peck, olkaa hyvä. Hyvät uutiset ensin. Brexit saa, saa sitten nyt Euroopalta 80 miljardia euroa. Ja ehkä sanon verran, mitä tämä elmyysrahasto olisi maksanut britannia Ja tietenkin sitten tämä rahat, joita tässä säästettiin, ne käytetään siis tästä eteenpäin 1,8 biljoonaa lähivuosina. Ja EUn säännös todetaan, että, että EUn tasosarvio pitää tasapainottaa ja, varo, ja se pitää rahoittaa omista varoista. Mutta nämä ovat selkeät sanoja, mutta te, tähän tehdään laittomia velkoja. Konsist minun mielestäni Brysseli ja Berliini aiheuttavat ongelmia, eivätkä Unkari ja muut. Merkel on nyt käyttänyt valtaa syväkseen, kuten USA maailmansodan jälkeen. Kuitenkin saksalaisilla onkin vähiten hyksystä omaisuutta Euroopan alueella ja korkeimmat verot ja korkeat energiahinnat ja alhainen omaisuuden taso kiinteistöissä. Heillä on ihan toisenlaisia ongelmia. Ja kuitenkin tässä pyritään tekemään laittomia velkoja. kolme naista hallinnoi EUta. Ne ovat varmaankin Euroopan kalleimmat naiset sitten historiassa. Um, Edustaja De Sytter, minuutti, olkaa hyvä. President, um, Mrs. President, President. Kiitos puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja myös historiallisissa historiallinen hetki tässä on, mutta tohtorina minä olen kyllä tyytymätön tähän, koska tuo terveysohjelma kriisin hetkellä toisen aallon uhatessa ei auta minua alkuunkaan tätä nyt ymmärtämään. Miten voin selittää tämän kollegoille, niin miksi jäsenvaltiot eivät tätä käsittäneet? Tämä on, olisi pitänyt olla prioriteetti. Ei tässä nyt tule sitten vertailla entisiin vuosiin, koska aikaisempina vuosina tätä covid-kriisiä ei ollut. Minä en voi ollenkaan myöskään lääketieteen opettajana oppia oppilailleni, niin opiskelijoilleni niin selittää, miksi Erasmus-ohjelmaan saatiin vähemmän rahaa, miksi horisontti eh, EU-ohjelma menetti rahoja, koska me tarvitsemme innovointiin, pk-yrityksiin, uusille yrityksille eh, varoja me uskoimme kyllä komission tehtävään vihreässä ohjelmassa ja sitten digitaalisessa siirtymässä. Nämä ovat myös prioriteetteja tulevaisuuden kannalta. Ja tässä ehdotuksessa ne ovat jääneet nyt heikompaan asemaan. Eli jos tässä nyt lähdetään keskustelemaan tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin kuunnelkaapa meitäkin. Thank you. Kiitos. Ja nyt yksi minuutti, edustaja Epping. Kiitos puhemies. Euroopan huippukokous päättyi neljän päivän nyrkkeilyn jälkeen ja herra Rytten voittoon, mikä on tulosbudjetti, on korkeampi huolimatta siitä, että on menetty Britannian varat, eurooppalaiset verot ja eurooppalaiset velat. Rytte oli näitä vastaan. Hän sanoi, että nyt on myöskin tällainen hätärymenetelmä, mutta ei ole kuitenkaan mitään, mitä voitaisiin vetää pois. Ennenkä Alankomaat ottaa käyttöön varojen siirtounionin. Ranska lykkää eläkeuudistusta. Alankomaissa eläkkeitä leikataan. Tämä on jotain, mitä ihmiset eivät ymmärrä. Tämä on katkeraa heille. Siksi puhuisin sen puolesta, että Alankomaissa pidettäisiin kansanäänestys tästä uudesta varojen jakosuunnitelmasta. Ihmisten pitää päättää itse, miten sen varojaan käytetään. For... Ja nyt minuutti edustaja Daly. And As you know, yesterday Dr. Kuten tiedätte, niin Lid Said menehtyi Dublinin sairaalassa päivää ennen 60 syntymäpäiväänsä. Tässä kriisissä on nähty tätä usein ja minä olen todella järkyttynyt siitä, miten esitetyt sanat ja tämä sopimus ja realiteetti varsinkin hänen perheensä kannalta ja muiden Euroopan kansalaisten kannalta näyttää. Me olemme eläneet aivan ennennäkemätöntä terveyskriisiä ja me olemme 9,4 miljardia ohjanneet näihin terveysohjelmiin ja 70 miljardia tarvitaan. Mut, ja itse asiassa nyt me jäimme aivan puille paljaille. Ja tämä summa monivuotisessa rahoituskehyksessä ei riitä. 13,5 miljardia menee puolustukseen ja aivan minimaalinen summa terveyspuoleen. Tällaista solidaarisuutta olisi kyllä kaivattu. Tämä on aivan järkyttävää. Ei tässä nyt sitten voi tätä missään tapauksessa tästä sopimuksesta iloita. Ja nyt puolitoista minuuttia. Edustaja Ponsati Oviols. Kiitos puhemies. Minä pidän hyvänä sitä, että aikaan yksimielisyyden. Kansalaiset tarvitsevat tällaista elvytysrahastoa, jotta he pääsevät takaisin jaloilleen ja kohtaisivat toivoa. But... Mutta se, että saataisiin taloutta vahvistettua uudestaan, täytyy tehdä enemmän kovaa työtä, tarvitaan lisää rahaa. Meidän täytyy käyttää luovaa potentiaalia. Esimerkiksi pitää olla hyvä hallitus, oikeudenmukaisuutta, oikeusvaltio, tutkimusta ja teknologiaa. Siksi on häiritsevää se, että neuvotteluissa tehtiin myönnytyksiä tutkimuksen kustannuksella. COVID vaatii lisätutkimusta, mutta 27 hallituksen päämiestä ei tätä onnistunut tajuamaan. Siksi tämän parlamentin täytyy toimia nyt paremman budjetti, tiedebudjetin puolesta – on, on tärkeää, että saatiin aikaan valvontamekanismi, niin, joka varmistaa sen, että elvytysrahastoja käytetään tehokkaammin. Espanja tulee saamaan paljon rahaa ja nämä rahat täytyy käyttää hyvällä tavalla ja todellakin tämä vaatii ulkoista valvontaa siksi, että Espanja on se jäsenvaltio, jossa kuningashuone on valtaisan korruptio-ohjelman keskipiste, mutta hallitus ja parlamentti kieltäytyvät tutkimasta asiaa. Espanja on se maa, joka käyttää heittää miljardeja sukellusveneisiin, jota, jotka eivät äh, voi käyttää äh, telakoita ja rakentaa lentokenttiä, joita käytetään, ja rakentaa huippukunnapeita junia, joissa kuitenkaan ei tapahdu riittäviä investointeja verkosto, rataverkostoon. Espanja pelastaa pankkeja, mutta ihmisiä eikä koskaan pidä rahaa takaisin pankkeilta, joten olen iloinen siitä, että joku tulee tarkastelemaan lähimmin sitä, miten varoja käytetään. Kiitos for two minutes. Miss... Edustaja Haliski, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Onnittelut, puheenjohtaja Michel. Todellakin tämä huippukokous oli menestys, sama historiallinen hetki, ja tällainen suuri määrä varaa, siis ainakin potentiaalisesti suuri määrä rahaa on käyttävissä, jotta se voidaan ratifioida tehokkaasti ja tämä voisi taas käynnistää uudestaan Euroopan talouden COVID-19-kriisin jälkeen. Mutta mikä on myöskin tärkeää, että eurooppalaisia varoja suojataan oikeusvaltion mekanismilla. Se on myöskin menestys. Mutta täällä parlamentissa me tulemme pian äänestämään budjetista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön meidän tavoitteemme. Kuinka te voitte sitten hyväksyä sitten leikkauksia oikeudenmukaisen siirtymän mekanismissa toisaalta, koska tämän mekanismin tarkoituksena oli saada aikaan ilmastoneutraalisuus 2050, ja se on meidän prioriteettimme. Ja hiilialueet, kuten Puolan alueet, niin tarvitsee tukea, ja meidän pitäisi lisätä rahoitusta eikä leikata sitä. Emme voi kertoa nuorille ihmisille jäsenvaltioissamme, että Eurooppa – ajattelee teitä ja teidän tulevaa koulutusta, mutta sitten käännätte selkänne heille ja leikkaatte Erasmus Plusasta 50 prosenttia, mikä on kuitenkin yksi tärkeimpiä ohjelmia modernille Euroopalle ja heidän mahdollisuuksille. Syyskuusta ja lähtien meillä on täällä valiokunta, jossa pyritään katsomaan sitten myöskin syönvastaista taistelua. Se on myöskin suuri haaste Euroopalle, terveyshaaste COVID-19 jälkeen mutta me poistimme terveyspolitiikan rahoituksesta. Emme voi hyväksyä tätä parlamentissa. Me olemme puhuneet paljon myöskin oikeusvaltiosta. Jos oikeusvaltio on niin tärkeä meille kaikille, niin silloin arvojen ja oikeuksien ohjelma, se pitäisi ottaa uudestaan käyttöön. Ja myös rahoitustuki, sitä pitäisi lisätä tälle ohjelmalle. Totta kai tutkimus ja tiede on tärkeää. Meidän pitää olla solidaarisuutta tämän suhteen. Tämä tämä näkyy myöskin rahoituksesta. Meidän pitää rukata tätä ehdotusta vielä. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Garbia Zabal Rubia. Kiitos puhemies. Hyvä von der Leyen, hyvä Michelle. Huippukokoukset todella asettavat paljon odotuksia. Usein myös niihin petytään. Nyt tällä kertaa näin ei käynyt. Te olette tehneet aivan huomattavaa työtä ja päässeet tähän historialliseen sopimukseen. On juuri saatu aikaan tuo eurooppalaisen rakentamisen suuri hyppäys eteenpäin. Näin Eurooppaa on ennenkin rakennettu kriiseissä. Eli tämä sopimus on huomattava, vaikka ehkä siinä on vähemmän nyt määrä määrärahoja kuin aikaisemmin toivoimme, mutta nyt me emme voi ajautua siihen tilanteeseen, että kolmatta kertaa meillä olisi pienempi talousarvio kuin edelliskerralla seitsemän, seitsemänvuotiskaudella. Meillä on nyt tämä valtava koronaviruskriisi olemassa ja ennen tätä kriisiäkin me tarvitsimme rahaa moneen hankkeeseen. Meidän täytyy investoida näihin eri hankkeisiin ja ohjelmiin, tukea teollisuushankkeita, innovoivia teollisuudeshankkeita, luoda kestävämpiä, tehokkaampia kuljetusmenettelyjä, tukea nuoria työmarkkinoilla, torjua lapsiköyhyyttä köyhyyttä. Kaikkiin näihin me tarvitsemme riittävästi talousarviovaroja. Ja tämä eurooppalainen henki ei valitettavasti johtanut vielä lukuja korkeammaksi, mutta me voimme nyt sitten tutkailla näitä menoja ja tuloja. Me varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen myös tämän talon ja näiden muiden lainsäätäjien välillä. Kiitos. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Have to tell you that... Täytyy todeta, että oli muutama yksinäinen ratsastaja, jotka talouskriisin, talouskriisin lähtien alkoivat sanoa, että eurovelkakirjat ja omat uudet varasivat tarpeen ja kaikki samat olisi mahdotonta, epärealistista. Se oli jotakin sellaista, mikä koskaan ei tulisi tapahtumaan, mutta nyt sitä kuitenkin on tapahtunut, olen siksi iloinen tästä tuloksesta. Tämä on historiallinen tulos. Ensin sisämarkkinat, sitten euro ja nyt seuraava askel eteenpäin on sitten se, että Eurooppa tulee laskemaan liikkeelle ensimmäistä kertaa joukkovelkakirjoja ja lisäämään rahoituksellista kapasiteettia. dramaattisella tavalla, ja tämä on historiallista. Mutta on tietysti myös heikkouksia tässä. Ja tärkein heikkous on, joka liittyy yksimielisyyden periaatteeseen. Se on syy siihen, että nämä Euroopan laajuiset hankkeet ovat kohdanneet leikkauksia ja, ja on annettu äh, alennuksia näille säästäväisille. Ja minun, haluan olla tässä aika suorasanainen. Uskon, että puhun koko talon puolesta. En näe, että tämä talo tulee näyttämään vihreää valoa tälle paketille ja monivuotiselle rahoituskehykselle, jos tähän ei tehdä korjauksia. Jos me jälleen kerran em, olemme tilanteessa, jossa prioriteettina eivät ole Euroopan laajuiset hankkeet, siis monivuotisessa rahoituskehyksessä. Helppoa tähän on, päästä on se, että odotetaan aikaisemmin omien varojen käyttö, kun suunnitelmassa on suunniteltu, siinä se on vuosi 2023 minusta, sen pitää käynnistyä vuonna 2021. Ja ennen kuin te nyt käytätte asettanne, herra puhemies, minua vastaan niin kuin aina, on tarvetta yhteispäätökseen parlamentin taholta. Me keräämme 750 miljardia euroa ja on mahdollista toteuttaa tämä vain käyttää demokraattista valvontaa. Me emme ole Kiinassa tai Venäjällä, vaan Euroopassa. Thank you. It was a good job, Mr. Verhofstadt. Niin, se oli aika hyvin teille, että emme leikannut teidän puheenvuoronne tästä poikki. Mutta lomat lähestyvät. Seuraava puhuja, edustaja Maier, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me elämme erityisiä aikoja, tämä varmaan tiedämme kaikki. Ja erityiset ajat tarvitsevat myös erityistoimenpiteitä. Kyseessä on paljon tämä rahoituspaketti. Ykkönen ja 12 nollaisen perässä. Kyseessä on siis paljon, todella paljon nämä paketit, nämä päätökset tulevat vaikuttamaan meidän jälkeemme tulevien sukupolvien rahoituspolitiikkaan. Ja kuitenkin näyttää odolta, että kaikki tulevat sitten voittajina täältä huippukokouksesta. Kurz, Macron palasivat kotiin ja totesivat, että he ovat voittaneet neuvotteluissa, saaneet jotain valtioilleen. Tietenkin jokainen, joka on neuvottelut, joskus tietää, että tämä ei voi olla mahdollista. tietää voittajia ja häviäjiä. Ja sitten on myöskin ääniä, jotka toteavat, että Saksa ja Ranska ovat tavallaan näiden toimenpiteiden mm, hyötyjiä, koska kriteerejä on muutettu. Ja sittenkin onkin outoa, että kaikki ovat voittajia. Ja näiden laskutemppujen lisäksi tuli sellaista, mitä emme halunneet. Tällainen velkaunioni. Ja onko se velkaunioni sitten perussuomusten mukainen? Sitä pitää tarkastaa vielä. Kollegat puhuivat jo tästä näin. Oikeusvaltioperiaate ei koske pelkästään muita, vaan myöskin meitä itseämme. Mikä tuli, tuli selkeästi esille tästä huippukokouksesta on, että meillä on tällainen blokkien muodostaminen tapahtunut. Pohjoinen, etelä, länsi, itä ja tämä tietenkin on vain haittaa. Solidaarisuus ei koskaan ole yksisuuntainen tie, vaan se tarvitaan, se tarvitaan molempiin suuntiin. On minus, Puol- minuutti, edustaja Haan, olkaa hyvä. On hyvä, että meillä on nyt neuvottelukanta EUn huippukokoukseen. Se on tärkeä viesti siitä, että me, meidän täytyy tuk- antaa tukea Euroopasta, mutta ne neuvottelut ovat oikeastaan vasta todella, koska oli hyväksyttävää se, että tehdään leikkauksia tulevaisuuden tähtäviin ohjelmiin, terveyteen, tutkimukseen ja että ei toimita tiukasti rikkomuksissa oikeusvaltiota vastaan ja aivan liian vähän edistetään ilmastonsuojelua. Me olimme tässä parlamentissa puhuneet, että me haluamme pelastaa maapallon ilma, että samaan aikaan ilmastoneutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä, että on vihreän kehitysuudistuksen ohjelma ja me olemme myöskin poistaa hiilen käytön. Tähän tarvitaan voimakasta tutkimusta ja on tärkeää tutkia, tukea PK-yrityksiä. Meillä on varaa fossiilipolttoaineisiin EUn horisontti, Invest Europe ovat sellaisia välineitä, jotka ovat tulevaisuuden välineitä ja näiden kohdistuvia leikkauksia voidaan hyväksyä. Me lupasimme, että olemme ihmisten rinnalla, että me saamme aikaan voimakkaan rahaston oikeudenmukaista siirtymää varten. Jotkin alueet olivat jo kehittelemässä suunnitelmiaan ja neuvosto nyt sitten jättää ihmiset pulaan. Ei tämä käy. Me tarvitsemme sitä, että lähdetään liikkeelle kohti kestävää, solidaarista taloutta kohti, ja tämä on asia, josta me kannamme vastuuta. Thank you. Kiitoksia. Minuutti edustaja Lundgren, olkaa hyvä. Tack för ordet. Kiitos. Haluaisin aloittaa. Kiitoksia, puhemies. Voi aloittaa toteamalla, että tämä neuvoston artiklan 311 vastainen perussomuksista. EU ei voi lainata rahaa budjettiinsa. Joten meppien pitää nyt... Ta- Sääntöä noudatetaan, että ei tehdä rikkomuksia siihen. Ja nyt äh, sitten puhutaan paljon siitä, että oli tällaisia äh, kitsaita maita. Puhutaan äh, Ruotsista ja puhutaan saman aikaan ajatella sitä, että meillä on jonoja leikkauksiin, meillä on pääministeri, joka sitten haluaa lähettää lisää rahaa ulkomaille. On, me olemme saaneet lisättyä 6 miljardia lisää jäsenmaksuja vastaisuudessa, jos tätä nimittäin jonkinlaisena, pidetään jonkinlaisena alennuksena, minä en sitä ymmärrä. Sitten on puhuttu siitä, että tulee verotusta, jota EU harjoittaa ja on tätä kautta omia varoja. Minä toivon, että Valitsijat tulevat rankaisemaan pääministeriä. Hän myi nyt tässä Ruotsin, hän myi ruotsalaiset. For one minute, Mr. Minuutti, edustaja Potanga, olkaa hyvä. president. Eh, Kiitos, puhemies. Aivan aluksi ensimmäistä kertaa Euroopan unioni lainaa rahaa yhdessä ja tarjoaa sitä käytettäväksi tarvitseville valtioille. Tämä on mm, askel oikeaan suuntaan, erityisesti kun katson äh, Mark Rytteä, joka tällaisen pandemian aikaan ei halunnut osoittaa minkäänlaista solidarisuutta niihin, niiden suuntaan, jotka ovat joutuneet kärsimään. Ja joissain valtioissa – haluttiin toimia aivan väärin. Nyt meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta muun muassa PK-yrityksille, jäsenvaltioille. Täytyy ohjata rahaa, koska ne ovat joutuneet leikkaamaan rahoja terveysjärjestelmästään. Tämä ei ole hyväksyttävissä. Jos tästä kriisi halutaan maksata työntekijöillä, niin kyllä se sitten ennemmin tai myöhemmin päätyy teidän itse maksettavaksenne. Thank you. One minute, Mr. Kiitoksia. Minuutti edustaja Kastaldo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tämä maratoni kokous, jos saatiin sitten historiallinen tulos vastaa tulevaisuuteen, mutta tulevaisuus on vielä kaukana. Nyt pitää päättää, meidän, me päätimme, me päätimme myöskin antaa tämän 750 miljardin elvytysvälineen. Ja kiitän pääministeri Kontea, että hän taisteli rohkeasti näitä säästäviä tai nuukia maita vastaan. Nyt meidän pitää päättää täällä, mutta me emme ole mikään hallitusten välinen eline, vaan me katsomme, että Horisontti Eurooppa, Erasmus Plus ja muut ohjelmat on leikattu. Ja myöskin hiilitehokkaasia Euroopassa meidän pitää jatkaa tällä tiellä – emme saa hyväksyä tällaisia leikkauksia. Parlamentti on valmis taistelemaan ja olemme sitoutuneet tähän. Ja sitten tulevaisuutta käsitellä konferenssissa pitää antaa tulevaisuuden ratkaisuja. Meidän pitää olla, taistella tai muuten Eurooppa ei voi voittaa tässä. Kiitoksia. Kaksi minuuttia edustaja Zajer, olkaa hyvä. Micro, please. Sokat beszélnek. Tässä talossa puhutaan paljon oikeusvaltiosta, myöskin sellaiset, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä se oikein merkitsee. Minulle oikeusvaltio merkitsee vapautta, kansallista riippumattomuutta ja demokratiaa. Oikeusvaltio merkitsee sitä, että oikeus vallitsee ihmisten vallan sijasta. Minun sukupolveni taisteli 30 vuotta sen puolesta, etteivät Tämä olisi pelkästään Euroopan länsiosassa elävien peritty oikeus. Me taistelimme tämän puolesta. Sanon teille myös sen, että mitä kaikkea sitten ei merkitse tämä oikeusvaltio, mihin sitä täällä käytetään. Se ei merkitse sitä, että tutkitaan jotain etukäteen vaadittuja sääntöjä ja että kahdella mitalla eh, mitataan sitä, miten joku rikkoo jotakin sääntöjä. Se merkitsee sitä, että se, että, kun, että rankaistaan siitä, että on jokin ideologia, jota kaikki eivät hyväksy. Mutta tähän kuitenkin halutaan käyttää ja tätä käyttää myöskin puoluepoliittisten tavoitteen hyväksi. Se, joka on huolissaan oikeusvaltiosta, sen ei tule muuttamaan jäsen äänestyssääntöjä vain sen vuoksi, että saataisiin sopivia tuloksia aikaan. Näin tapahtuu esimerkiksi Sargentinin mietinnöstä äänestettäessä. Oikeusvaltion maine ei kärsi siitä, että on erilaisia mielipiteitä. Oikeusvaltion täytyy suojella näitä. Unkarista käydystä keskustelussa te kielsitte Unkarin ministeriä käyttämässä puheenvuoroa. Oikeusvaltion periaate tulee peräisin romanlaista oikeuskäytännöstä, eli se, että rangaistusta ei saa syntyä ilman lakia. Täällä tehdään sellaisiakin säädöksiä, jos, jossa ei päätetä äh, oikeuden sääntöjen mukaisesti siitä, että oikeusvaltiota rikotaan, vaan pelkästään pelkän epäilyn pohjalta päätetään voimakkaista aine, aineellisista rangaistuksista. Tämä on kommunistinen järjestelmä. Tämä on Ovelin mukaisen ajatuspoliittisen toimintaa, jossa rankaistaan pelkästään aikomuksista. Tämä on neuvostojärjestelmä, jossa poliittisesti toisen ajattelevia uudelleen läksytetään ja koulutetaan. Me olemme nähneet tämän, me olemme olleet tällaisten tavoitteiden että aikomusten uhreja aikaisemmin. Me olemme voittaneet ja, ja me, me haluamme estää sen, että nämä tulevat takauvesta uudesta takaisin sisään Eurooppaan, saat se parampi ja se oikeusvaltiot. Ja vielä sitten työjärjestyspuheenvuoro, rouva puhemies. Tässä talossa jotkin jäsenet haluavat kouluttaa tiettyjä jäsenvaltioita ja poliitikkoja siitä, että ne ottaisivat oikeusvaltion periaatetta. Kuitenkin tämä talo on itse rikkomassa omia menettelysääntöjään, omaa työjärjestystään 186-87, jossa todetaan, että äänestys voi alkaa vasta keskustelun päätettyä salissa. Me käymme edelleen keskustelua, mutta äänestys on jo alkanut. Tämä on meidän omien arvojemme rikkomista. Joten meidän täytyy nyt ensin siivota omat portaat ennen kuin rupeamme rankaisemaan muita. Just for the record, Mr. Sire. Vain tiedoksi, Herr Sayer, että loppuäänestys tapahtuu vasta keskustelun jälkeen. Sitten seuraava puhuja, edustaja Fernandes, puolitoista minuuttia. Gracias, Kiitän puhemies. <clears throat> niin, kiitokset tästä neuvoston päätöksestä. Siinä on historiallinen askel otettu, aivan hämmästyttävä askel Euroopan rakentamisen kannalta. Tämä sopimus tarjoaa myös jatkuvuutta. Parlamentti on päätöslauselmassaan toukokuussa nimenomaan toivonut tällaista rahoitusvälinettä yhteisen velan kautta toimimaan ja näin voitaisiin sitten auttaa eurooppalaista taloutta tässä järkyttävässä kriisissä. Tämä on selkeä vaatimus ollut. Pedro Sanchez on ollut tuossa huippukokouksessa mukana ja meidän hallituksemme työ on ollut huomattavaa näissä neuvotteluissa. Kuitenkin täytyy miettiä sitä, mitilainen tuo äh, tavanomainen talousarvio on. Kaikki osat siinä eivät ole nousseet. Erityisesti puhun tuosta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Asteurias esimerkiksi on myös aivan ällistyttävään muutokseen ajautunut ja se tarvitsee paljon vankempaa eurooppalaista tukea. Toisaalta sitten taas tuo elvytysmenettely, meidän täytyy auttaa valtioita uudistuksiin ja neuvoston sopimuksessa täytyy ottaa huomioon myös parlamentin valvontamahdollisuus. Me tarvitsemme sen, että tämä käytännössä legitiimisesti toimii. Kansalaisten täytyy myös nähdä, että heitä edustavat ihmiset osallistuvat päätöksentekoon ja sitten me voimme puhua tästä asiasta jo ennen kuin tämä kesä on päättynyt. Kiitoksia. Puolesta minuuttia edustaja Sisorni. Kiitän puhemies. Hyvää komission puheenjohtaja, hyvää neuvoston puheenjohtaja. Nyt me olemme kuulleet tässä jo äärilinjojenkin kannattajia. Ehkäpä Bay tästä jo puhui ja minäkin voin nyt puuttua sitten tähän huomattavaan sopimukseen, elvytysvälineeseen Euroopan talousarvion lisäksi. Meidän täytyy myös sitten miettiä, miettiä, mistä me olemme lähteneet liikkeelle. Aikaisemmin puhuttiin, että tämä on täysin mahdoton. Mietittiin, voitaisiinko tällaista erityislaatuista elvytysrahastoa alkuunkaan luoda, voidaanko yhteisesti ottaa velkaa. Ja nyt ollaan, on päästy tällaiseen käsittämättömän solidarisuuden tasoon. Ja tämä päätöslauselma, tämä vaatii kiitokset osakseen Euroopan kansalaiset ovat tätä tietysti toivoneet ja minä suhtaudun tähän sopimukseen sinänsä myönteisesti. Toisaalta sitten mietin näiden näissä neuvotteluissa tarvittavia muutoksia ja, ta- ja tarkistuksia, joita kansalaiset kaipaavat. Me tarvitsemme terveyteen enemmän rahaa, erasmukseen rahaa ja sitten nämä omat varat täytyy saada toimimaan tehokkaammin ja nopeammin. Olen tässä Kiefer Hostatin kanssa samaa mieltä. Näin voimme sitten paremmin toimia. Hyvä puhemies neljä päivää tässä keskusteltiin, hyvä komission puheenjohtaja, ja toivon, ettei tämä ollut nyt sitten se, että 27 valtiota joutuisi näin pitkään asioista neuvottelemaan, mutta myös parlamenttiin tulee seuraavien viikkojen aikana päästä mukaan ja puhua tästä sopimuksesta. Me emme missään tapauksessa halua jumiuttaa ja e-, estää tätä sopimusta, mutta me haluamme osallistua tähän. Kiitos. For one and a half Puolitoista minuuttia edustaja Vandentriisse. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, 13 miljardia euroa. Näin paljon pitää pelkiä maksaa nettomaksajana koronarahastoon. Ja tämä on pal- useampi miljardi vuodessa, joka on maksamaan. Ja meillä on jossain 20 prosentin valtiovelkataso tällä hetkellä. Kuinka voimme äänestäjille selittää tämän sitten, että meillä ei enää varaa maksaa hänen eläkkeitään tai terveysjärjestelmään ei ole varaa. varaa. Että, mutta on olemassa sitten miljardeja kuitenkin käyttää tähän joulupukkipolitiikkaan, jota Euroopan unioni harrastaa. Tätä on vaikea selittää. Eli mitä enemmän varoja eurokraatit saavat käteensä, sitä enemmän heillä on valtaa, sitä enemmän valtaa heillä on myöskin kansalaisiin nähden. Tämä valta aiheuttaa riippuvuutta, vaikka ihmiset eivät ole tämän puolesta äänestäneetkään. Täällä tämän vuosikausia kestänyt painostus vaikka Brexitin osalta, se ei auttanut mitään kuitenkaan. Ihmiset ovat päättäneet vapauden puolesta. Nyt haluttaisiin eurooppalaista velkaa luoda. Tämä luo taas sitten fiskaali vankilan ihmisille, josta ei enää voi paeta. Tämä unioni on sellainen, jota me olemme koskaan valinneet. Kiitoksia. Minuutti edustaja Metsä, olkaa hyvä. Sehr geehrte Puheenjohtajat, puhemies. Tässä talossa on yksi selkeä enemmistö. Enemmistö lisäsolidaarisuuden, suuremman avoimuuden, kestävyyden puolesta, sen puolesta, että on enemmän Eurooppaa. Kysymys ei ole siitä, mikä maa saa mitenkin paljon ja mitä. Kysymys kuuluu, mihin investoidaan. Talouden pelastaminen ei saa tapahtua tulevaisuuteen suuntautuvien ohjelmien kustannuksella. Miten voidaan esimerkiksi puhua Next Generationista, seuraavasta sukupolvesta, kun leikataan menoja, jotka koskevat koulutusta? Miten halutaan toteuttaa vihreän kehityksen ohjelma ja saman aikaan leikata budjettia, joka koskee oikeudenmukaista siirtymää? Miten keskellä pandemiaa voidaan leikata menoja, joita on suunniteltu terveydenhuoltoon ja tutkimukseen. Ja mitä tulee sitten siihen, että meillä on toivoa kestävämmästä yhteisestä maatalouspolitiikasta, kun tukea maaseudun kehitykselle puolitetaan. Nämä leikkaukset eivät voi saada tämän parlamentin tukea. Nimittäin ei tässä ei voida tehdä tätä silloin, kun on kysymys jälleenrakentamisesta. Thank you. One minute. Kiitoksia. Minuutti. Edustaja Fidanza, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Vain hetki kesti, että tämä 27. sopimus ei ole paras mahdollinen. Tässä on kansallisten edustajien omat vaatimukset menet läpi. Mutta me olemme kyllä oikeassa, kun totemme, että tämä on liian myöhään, tämä ratkaisu ja liian vähän. Ja jatketaan edelleenkin kansallisten allen, maksualennusten käyttöä. Ja varat tulevat liian myöhään siinä vaiheessa, kun yritys on konkurssissa. Eli tarvitaan tällainen siltajärjestelmä, joka auttaisi heitä nyt. Ja tarvitaan myöskin hallintojärjestelmä, joka on ehdollinen, jossa ottaa huomioon meidän taloudelliset valintamme. Sen sijaan, että luotamme tässä kiinalaisiin. Tämä ohjelma nyt johtaa siihen, että tuhoamme eurooppalaisia yrityksiä 2021, ja tämä on jo meidän johtuksemme näkyvissä täällä. Tämän me olemme, nähneet. Good. Edustaja Van Kuud, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Niin meidän täytyy tukea niitä, näitä covidin kuolleiden perheenjäseniä ja myös niitä, jotka torjuvat tätä tautia edelleenkin. Me emme saa nyt hukata aikaa, aika on kallista. Meidän täytyy toimia nopeasti. Tässä on kyse eurooppalaisesta solidarisuushankkeesta, historiallisesta sopimuksesta. koska aikaisemmin jäsenvaltiot eivät ole ottaneet yhteistä lainaa. Tämä on myös huomattavan suuri summa ja tämä johtaa meitä eurooppalaisessa yhteistyössä eteenpäin. Meidän täytyy saada Eurooppa elpymään, työllisyyttä parannettua, pelastaa ihmisiä tältä taudelta. Merkel on tehnyt tässä kovasti työtä, Ursula von der Leyen, molemmat hyvin suosittuja naisia ja jäsenvaltioita vaaditaan nyt vakautta ja vastuuta. Kyse on eh, nyt siitä, että me tarvitsemme hyvin vankkaa uudistusohjelmaa ja Espanja on eh, lähtenyt tälle tielle. Eurooppa on nyt saanut oman sopimuksensa aikaan. Nyt on on jäsenvaltioiden tehtävä. Erityisesti Espanjassa täytyy tehdä työtä, täytyy päästä nyt valtaa taistelusta eroon ja näin käyttää tätä, näitä varoja oikein juuri siellä, missä niitä eniten tarvitaan. Monivuotinen rahoituskehys kuitenkaan kaikilta osin ei ole perusteltu. Siellä on leikkauksia vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi maatalouspolitiikkaa ja maaseutupolitiikkaa on 10 prosentilla leikattu ja se ei ole mitenkään hyväksyttävissä. Maatalous, maaseutupuoli ei voi joutua kärsimään tässä sopimuksessa, mm, koska se on osoittanut merkityksensä myös tämän pandemian aikana. Emme voi koulutuksesta, erasmuksesta leikata myöskään. Tämä kaikki asettaa Euroopan tulevaisuuden huonoon valoon. Minun minua huolestuttaa myös oikeusvaltioperiaatteen suojelu. Meidän täytyy pystyä suojaamaan oikeusvaltioperustetta. Jos meillä ei oikeusvaltiota ole, niin ei ole demokratiaa ja ilman demokratiaa Eurooppaakaan. Kiitos. Thank you, Madam Piri. Kiitoksia. Edustaja Piri, puolitoista minuuttia. And let me start off. Kiitoksia. Ja mä aloitan myönteisellä tasolla. Ensin onnittelisin puheenjohtaja Michelia ja von der Leyenia siitä, mitä on saatu aikaiseksi elvytysrahaston osalta. Uskon, että suuri enemmistö täällä parlamentissa uskoo, että tämä on se diili, jota tarvitaan, että voidaan taata työpaikat. Joten onnittelut. Tämä on tulevaisuuteen menevää käy, toimintaa. Mutta mitä miettiä sitä myöskin, että tämä hetken rahoituskehys ei ole se, budjetti, joka vastaa niin haasteisiin, joita tarvitsemme tällä hetkellä ottaa huomioon. Sitä puuttuu modernisuus. Ja puheenjohtaja von der Leyen, ette voi olla tyytyväinen tähän Euroopan komission edustajana. Annan tämän esimerkin. Tämä kriisi johtaa globaaliin eriarvoisuuteen. Mitä tehdään sitten? Poistamme rahoja kehitysavulta. Ja hyvät kollegat, tärkein asia tässä on, koska rahastahan voidaan tekemään neuvotella, mutta arvoista ei voida neuvotella. Ja se tosiasia, että meillä on laki professoreita, EUn johtajia, journalisteja, joilla on kaikilla erilainen tulkinta siitä, mitä neuvostos sopi oikeusvaltiojärjestelmästä. Tämä on huono viesti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun oikeusvaltiojärjestelmä ja budjetti ottaa sama, samassa yhteydessä huomioon. Ja nyt meillä onkin tässä kaksi maata unionissa, joilla tällainen hybridijärjestelmä, jotka, jotka kuuluvat demokratian pariin. Joten minun puolueeni ja minun ryhmäni ja toivottavasti parlamentin enemmistö toivoo siitä, että oikeusvaltiojärjestelmästä pitää luoda selkeä sanamuoto ennen kuin voimme hyväksyä tämän perinteen. Kyse ei ole siis rahasta, vaan periaatteista. Thank you, madam. Kiitoksia. Edustaja Tsech, minuutti olkaa hyvä. The editor-in-chief. Unkarin suurimman riippumattoman uutisportaalin indeksin toimittaja erotettiin eilen ja sitten sen jälkeen Orban kertoi vuotostaan Brysselissä. Van der Leyen, Michel, tässä on tuettu populistia. Tämä budjetti on historiallinen mahdollisuus jälleen rakentaa Eurooppaa. Olen iloinen siitä, että syntysopimusta ei pidä erehtyä. Sopimus vaikuttaa niin kuin me toimimme, sen mukaan, miten me toimimme. Se voi vahvistaa Eurooppaa, mutta se myöskin tukea eurooppalaisia populisteja, koska neuvosto jälleen kerran ei saanut aikaan voimakasta oikeusvaltiomekanismia, jossa olisi selkeästi yhdistetty EUn arvot ja EUn rahat. Ja nyt täytyisi sanoa, että ei äh, anneta varoja riippu, valvomatta korruptoituneiden oligarkien taskuihin. Tarvitaan varoja suoraan paikallisille yhteisöille, jotka tarvitsevat niitä enemmän. Komission täytyy ryhtyä toimiin. Sen pitää johtaa näiden sitoumusten osalta. Ja myöskin Saksan puheenjohtajavaltiona täytyy toimia eh, niin, että oikeusvaltio on, kuten liitokanssi Merkel lupasi, tärkeä prioriteetti. Mikään muu ei ole hyväksyttävissä meille. Madame Laporte. Edustaja Laporte, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Neljä vuorokautta käytettiin neuvotteluihin ja päästiin tällaiseen aika lailla eh, erikoiseen sopimukseen. Tässä puhutaan symbolisesta hetkestä, historiallisesta hetkestä, mutta eikö tämä pikemminkin ole aikamoinen epäonnistuminen? Onko tässä onnistuttu toimimaan luotettavasti ja uskottavasti? Macron selosti, ettei tässä elvytysrahastossa Ranska mitään menetä. No me itse asiassa olemme nyt aivan veitsen terällä, millä tavalla me voimme toimia, ottaa lainaa, kun meillä ei ole järkevää omien varojen järjestelmää, riittävätkö nämä varat mihinkään? Tämä, laki, tämä uusi sopimus on oikeastaan perustamissopimusten vastainen, perustamissopimuksen artikloiden vastainen. Minä ihmettelen kyllä kovasti, miten tässä aiotaan toimia, millä tavalla voidaan eh, velkoja tällä lailla Euroopan tasoistaa ja millä tavalla me voimme selostaa tätä eh, esimerkiksi eh, terveysohjelman näkökulmasta, kun pandemia on edelleenkin jylläämässä. Tällainen tauti ylittää rajan, mutta minkäänlaista oppia ei ole itse asiassa saatu tästä taudista. Millä tavalla me voimme seurata ja valvoa parlamenttina tätä tehtyä sopimusta? Millä tavalla voimme esimerkiksi tämän elvytysrahaston hyväksyä? Toissijaisuusperiaate on nyt näytetty unohtavan. Tämä sopimus pitäisi toimia paljon tehokkaammin kuin yksittäiset kansalliset ohjelmat. Tässä saattaa kyllä nyt olla sellainen hanke kyseessä, joka lopulta äh, kuolettaa kansallista. Edustaja Korman, minuutti. Kiitokset me olemme nyt onnistuneet välttämään pahimman, eli sen, että me emme olisi saaneet minkäänlaista sopimusta aikaan tällaisessa järkyttävässä kriisissä. Mutta minussa on nyt hivenen, minulla on nyt kuitenkin hivenen pahamaku suussa, koska kansallista egoismia osoitettiin vaikka kuinka paljon. Tässä ikään kuin kilpaillaan valtioiden välillä. Monivuotoinen rahoituskehyksen puutteet ovat huomattavat. Tässä ikään kuin Euroopan unionilta viedään kaikki todellinen mahdollisuus pystyä toimimaan demokraattisesti ja edistämään omaa hankettamme. Tässä on monet äh, haasteet ja tavoitteet hylätty ja tässä täytyy miettiä nyt tuota kesti, kesto, kyky, ohjelmaa aivan eri lailla. Meidän täytyy muistaa se, että jos me emme löydä, me olemme nyt ikään kuin selkä seinää vasten, jos emme löydä siihen ratkaisuja, niin me tulevaisuutta huononnamme entisestään. Eli me edistymme tällaisin pienin askelin, mutta me emme saa missään tapauksessa ottaa askelia taaksepäin. Ja minä olen tässä kuullut puhuttavan Euroopasta ikään kuin tois ensisijaisena hankkeena. Me olemme tässä kuitenkin eturintamassa ja meidän täytyy myös taata se, että parlamenttia tässä prosessissa riittävästi kuullaan. Kiitos. One minute, Mr. Jambas. Edustaja Jambaski, minuutti, olkaa hyvä. Делегацията на ВМРО няма да Hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Me emme tue elpymisvälinettä, emmekä myöskään monivuotista rahoituskehystä, vain sen takia, että ne rikkovat perussomuista. Te haluatte perust- puolustaa oikeusvaltiota, mutta hyväksytte nämä ehdotukset. Te varaatte ra- rahaa, mutta lainaatte esimerkiksi lapsiemme tulevaisuudesta. Teidän pitää maksaa tämä takaisin. Meidän pitää yhdessä katsoa näitä asioita. Ja meillä on myöskin sitten myös vielä tukia. Ja tämähän on tällainen kommunistinen järjestelmä, jossa valtiot päättävät asioista. Tiedä, miten kommunismille kävi. Ja mikä on sitten oikeusvaltio? Oikeusvaltio tarkoittaa sitä, että meillä on riippumaton oikeusjärjestelmä, eikä meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan yhteiskuntaa eikä perheiden oikeuksia. Hyvä Van der Leyen, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Meidän pitää vetää päätöksemme menneisyydestä. Te luotte sosiaalista Eurooppaa ilman tulevaisuutta. Puhemies, parlamentti ei voi hyväksyä tätä sopimusta. Näin puhumme artiklaasta kolme, josta äänestämme Euroopan valtioiden välistä solidaarisuutta. Kyllä tarvittiin tässä järkyttävässä kriisissä. Tämä sopimus kuitenkin vastaa väärin näihin haasteisiin. Eli me olemme kuulleet tässä jo puuttavan asiassa on historiallisesta hetkestä. Meillä on kauhea kriisi, suremme menehtyneitä ja me meidän, meidät ikään kuin ohjataan siihen, että me emme voi tässä nyt iloita, me emme voi nyt tästä tragediasta luoda mitään vääriä mielikuvia. Eli miten nyt käy, kun huomataan, että tämä elvytysrahasto itse asiassa on liittovaltiohyppäys, johon kansalaiset eivät olleet välttämättä valmiita. Voi, meidän maamme voivat saada markkinoilta lainoja muutenkin. Jos ajattelemme tulevia sukupolvia, joiden tulee sitten maksaa tämä velkaa, joka on otettu heidän nimissään ilman, että kukaan tietää, millä tavalla se maksetaan takaisin. Eli koko Eurooppa, jota me tarvitsemme, on nyt ikään kuin tullut ähm, uhrattua. Ma- maatalouspolitiikkaa on äh, sen osuutta pienennetty, vaikka oma elintarviketuotanto on erityisen tärkeää. Puolustuspolitiikka on kärsinyt, ekologinen siirto, äh, siirtymä myös 30-10 miljardin, eli tässä myös eurooppalainen tutkimus on kärsinyt kovasti, samoin kuin terveysmiljardit ovat vähentyneet lisääntyneet huomattavasti. Eli tällainen historiallinen teksti. Ei siitä nyt voi niin vain ryhtyä ila, iloitsemaan. Meidän olisi pitänyt pikemminkin valmistaa ää, tätä unionia tulevaisuuteen ja pyrkiä suo- sopeuttamaan tätä koko nykytilanteeseen. Sitten tässä puhutaan hiilitullista, hiiliverosta, vaikkei kukaan oikeasti tiedä, toimiiko se tehokkaasti sisämarkkinoilla ja myös sitten sen rajojen ulkopuolella meidän, parla, meidän parlamenttimme haluaa osallistua vahvasti tästä käytävään keskusteluun. Thank you one and... Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Pelkka, olkaa hyvä. Puhemies, komission puheenjohtaja neuvoston puheenjohtaja. Tänään puhumme siitä, kuinka on vastata meidän pandemiahaasteisiimme ja tulevaisuuden haasteisiin. Omista varoista ja veroista myöskin puhumme, mutta asia on vielä tärkeämpi mukaan vielä meidän tulevaisuudemme, on ne arvot, jotka meitä yhdistävät. Minun maassani Puolassa oikeusvaltion keskustelu on hyvin kuumaa. Ja hallitus toteaa, että he noudattavat oikeusvaltioperiaatetta ja että tässä on hyvin heikko yhteys varojen käytön ja oikeusvaltioperiaatteen välillä ja sitä ei koskaan tule noudattamaan. Mutta tämä, tämä linkki, joka nyt luotiin, jossa on siis määräenemmistöperiaate, se pitää myöhemmin vahvistaa Eurooppa-neuvostossa – jossa taas sitten yksityis, yksimielisyysperiaatteen vast- takia Puola voi veto-oikeudellaan kaataa tämä. Tämä on vähän ironista, mutta kuitenkin tämä asia on sitten esitetty sitten taas toisaalta menestyksenä kotona. Hyvä komission puheenjohtaja, onko tämä tulkintani oikea vai onko tämä väärä väittämä vai vale? Meidän pitää antaa selkeä vastaus meidän kansalaisemme, mutta myöskin kotimaan kansalaisille. Puhemies, puheenjohtaja Michel. Eurooppa tarvitsee kunnianhimoista EU-budjettia, sellaista budjettia, joka heijastelee meidän poliittisia prioriteettejamme, pk-yrityksiä, ulkopolitiikkaa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka jäivät kansallisten kiistelyjen jalkoihin. Tässä on nyt tehtävä parannuksia. Nimenomaan sellaiset osuudet, jotka koskivat Eurooppaa teknologisena johtajana ja todellisena geopoliittisena toimijana, ne menettivät rahoitusta, joka samaan aikaan maataloutta vahvistettiin. Miksi keskitytään siihen, mitä jo on ollut olemassa? Missä, miksi on puuttuu rohkeutta uudistuksiin, miksi ajatella tulevaisuutta, miten me haluamme työpaikkoja, koulutusta, hyvinvointia varmistaa Hyvät naiset herrat, meidän pitää tehdä tässä lisää työtä. On selvää, että tätä ei voida saavuttaa pelkästään sillä, että rakennetaan Eurooppaa velkarahalle. Tämä ei saa olla mikään jatkuva ratkaisu, siksi uusi suhde tukien ja luottojen välillä oikea viesti. Myös kritiikki, jota on Lambert esitti, hallitus, jossa on vihreitä mukana myöskin mahdollistamaan enemmän, enemmän palauttaa takaisinmaksua. Se on viesti viisaasta investoinnista yhdistyksenä uudistuksia. Lisää uudistuksia, sitä Eurooppa tarvitsee silloin, kun antaa ainutkertainen vastaus ainutkertaiseen kriisiin. One and a half minute. Puolitoista minuuttia, edustaja Rinaldi. Kiitoksia puhemies. Italia viimeisen 20 vuoden aikana on ollut nettomaksaja Euroopan unionin kassaan. 160 miljardia olemme maksaneet jos lasketaan vain nyt yksi e, helposti tämä lasku ilman, että se, siinä lasketaan myöskin mukaan korot ja muut. Eli tässä on hyvin paljon maksettu sisään. Ja nyt jos katsotaan sitten tätä tilannetta, niin on silman muuta selvää, että tällä hetkellä Italia tässä koko tulevan EU-elvyysvälinen yhteydessä – niin tulee edelleenkin tämänkin jälkeen olemaan nettomaksaja tänne EUn kassaan. Ja tämä, tulee, tämä koko tilanne tulee haittamaan suuria ongelmia kansalaisille, yrityksille ja on suuria vaikeuksia hoitaa asiansa. Italia on tietenkin saanut eh, paljon tukea Euroopasta ja meidän pitää tärkeää laskea tätä koko lasku ja nähdä, että me olemme nettomaksajia EUn sisällä. Puheenjohtaja von der Leyen, jos katsotaan sitten, kuka maksaa loppujen lopuksi nämä velat, jotka tämän EUn elpymisvälineen osalta otetaan? Kiitoksia edustaja Karkin, minuutti. Minä viikonloppuna, kuten monet teistä, seurasin huippukokouksen kulkua ja olin aika järkyttynyt ja kysyin, eivätkö hallitsevat Euroopassa vielä ole ymmärtäneet, että olemme päässeet 2000-luvulle, jolloin Euroopan jäsenvaltiolla yksin ei ole painoa ja valtaa selviytyä tässä globaalissa maailmassa, että kansallisvaltiot eivät yksin voi selviytyä tästä kriisistä. Kompromissi, joka viime kädessä syntyi oli minulle toisaalta sellainen, että siinä oli sekä valoa että varjoa. Nimittäin varjoa se, että se ei ole ihmisten itsensä muokkaamaa ja siihen kohdistui paljon leikkauksia tähän budjettiin. Siis tämä oli hyvä asia. Pitää lähteä sitä, että tämä on ihmisten tai sakanamaa tulosta ja nämä ohjelmat, joita myöskin tehdään. Tätä tarvitaan enemmän. Ja kysyn vain, ovatko hallitsijat unohtaneet sen, ne suosionotukset, joita valitsijat ovat osoittaneet nimenomaan niille ihmisille, jotka työskentelivät järjestelmän kannalta relevanteissa ammateissa, esimerkiksi terveydenhuollossa, että heille osoitettiin kunnioitusta. Tämä ei ole vielä mennyt perille tämän viesti, missä ovat perheet, jotka kärsivät tässä kirjassa, missä heitä vahvistetaan. Tätä ei täältä löydy. Tässä on nopeasti saatava aikaan parannusta. Sen olemme velkaa Euroopan kansalaisille. Me menemme muuten sellaiseen suuntaan, jota emme itse halua. Ihmisten pitää tuntea, että Eurooppa tekee heille hyvää ja perheet, jotka ovat kärsineet, niitä pitää erityisesti vahvistaa. Tämä vetomukseni kaikille. Grazie. Ehm, presidente eh, Michel... Kiitoksia. Nyt Olkaa hyvä, Michel, puheenvuoro nyt, koska hänen pitää poistua myöhemmin paikan päältä. Olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro, neuvoston puheenjohtaja Michel. Merci, monsieur le... Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Kiitokset näistä kaikista kommenteista. Kertaalleen vielä kiitokset parlamentille tästä moottorina toimimisesta, visionäärinä toimimisesta. Kiitokset toki myös komissiolle toiminnastanne. Tästä muutaman kohtaan puuttuisin. Erityisesti haluaisin muistuttaa siitä, miten päättäväisesti olemme halunneet toimia nopeasti ja vahvasti ja tehokkaasti. Tällainen valtava finanssikriisi on nyt meitä, me, meihin iskenyt. Usein olemme toimineet liian hitaasti siitä lasku on ollut aina paljon sitten suurempi lopulta. Ja nyt me halusimme nopeasti päästä liikkeelle, jotta 27 jäsenvaltiota voivat kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Ja näin me olemme tehneet työtä päästäksemme eteenpäin, saadaksemme Euroopan hankkeen vakaasti etenemään. Meillä on elvytysrahasto, monivuotinen rahoituskehys nyt olemassa myös. Näin Euroopan unioni voi sitten saada omista varoista myös käytyä todellista keskustelua. Tämä on jo vanha keskustelun aihe, ei mikään uusi asia kylläkään, mutta sitä voidaan käydä ehkä nyt erityyppisestä näkökulmasta. Me, minä olen todella iloinen siitä, että voimme jatkaa tätä työtä yhdessä parlamentin kanssa, neuvosto, komissio, parlamentti, kansalliset parlamentit, kaikki ovat nyt tässä yhdessä mukana. Tällainen keskiinen konsultointi on tärkeää esimerkiksi hiiliveroasiassa, digitaalisessa kysymyksessä ja muissa vastaavissa. Tämä on kaikki demokratiaan liittyvää keskustelua. Euroopan kaikkien neljän ja puolen sadan miljoonan kansalaisen täytyy saada kokea osallistuvansa tähän tähän neuvotteluun. Ja nyt tämä teksti, jonka olemme saaneet aikaan, ei missään tapauksessa ole mikään viimeinen sana, vaan se on lähtöpiste. Työtä on vielä paljon tehtävänä. Valtavasti täytyy energiaa uhrata tähän, jotta me saamme tämän sopimuksen vielä varsinaiselle paperille. Mm, eh, on käyty parlamentin kanssa neuvotteluja jo, ja nyt sitten jatkamme neuvotteluja hyvin intohimoisessa hengessä varmasti myös myöhemmin. Joka tapauksessa kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan periaatteista, arvoista, kuten jo sanoin, ja näin me pääsemme yhdessä eteenpäin. Tämä on aivan ainutlaatuinen hanke, kun 450 miljoonaa kansalaista 27 eri valtiosta vie eteenpäin omia arvoja, menee yhdessä eteenpäin, haluaa tällaista yhteistä humanimpaa mannerta luoda. Ja vielä tähän lopuksi Muistuttaisin siitä, että tässä on puhuttu vähän ikäviäkin sanoja tuolta äärilaidalta. No, miettikää nyt, miten to- toimitte, millä, minkälaisia valitsi, valintoja teette. Haluat, valitkaa vain ö, vihaa ja muu vastaavaa, mutta me valitsemme avoimuuden, yhteistoimen. Me toimimme Euroopan ja sen kansalaisten eteen. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että te olette tänne olleet mukana tässä erityisessä kokouksessa. Nyt jatkamme keskustelua. Edustaja Rangel, puolitoista minuuttia. Presidente. And let me start to say... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kertoa puheenjohtaja Michelille, että onnittelen neuvosto tästä historiallisesta sopimuksesta, mutta tämä on ironiaa, että kun vihdoinkin meillä on todellinen eurooppalaista varaa ja rahaa, niin käytämme ne periaatteessa kansallisiin kirjekuoriin, kansallisiin ongelmiin, emmekä eurooppalaisella tavalla suuriin ohjelmiin. Tämä kriisi on hyvin vakava. Tämä terveyskriisi, jonka olemme kokeneet ja näemme edelleenkin, että täällä on ongelmia ja ihmisillä on terveydellisiä ongelmia ja rasite terveysjärjestelmä on hyvin, hyvin suuri. Tämän takia sopimus on historiallinen. Mutta kuten tämä pannaan, kuinka tämä pannaan sitten täytäntöön, se on se kysymys. Kansallisilla hallituksilla ei ole mitään tekosyitä nyt. Heidän pitää vastata tähän kriisiin ja kansalaisille ja yrityksille – ja tulee monivuotiseen rahoituskehykseen olemme pettyneitä, koska tässä ei ole suurta terveysohjelmaa eikä myöskään tarpeeksi varoja tutkimukselle ja Erasmus Plusalle. Tämän takia meidän parlamentissa pitää vahvistaa se, että nämä asiat voidaan ottaa takaisin uudestaan rahoituskehykseen. Mitä tulee, tulee tähän kollegaani, joka puhui Euroopan tulevaisuuskonferenssista, meidän pitää ymmärtää tietenkin, että parlamentissa, tai anteeksi, Portugalin pääministeri oli vähän haluton tekemään tätä. Ja erityisesti hän ei myöskään voinut hyväksyä sitä, että, että oikeuslaki sitten edustaja. Seuraavaksi 30. Kiitos puhemies meidän pitää ratkaista suuria haasteita Euroopassa yhdessä. Me tarvitsemme sekä nykyaikaista pitkän tähtäyksen budjettia, joka asettaa etusijalle ilmaston ja tasa-arvon, ja myöskin toimenpideohjelman, joka elvyttää ja vastaa nykyiseen kriisiin. Totta kai pitää myöskin vastata vihreisiin haasteisiin. On siksi ilahduttavaa se, että EUn hallitusta ja valtioiden päämiehet viiden pitkän päivän jälkeen onnistuivat saamaan aikaan sopimuksen sekä monivuotisesta rahoituskehyksestä että elvytyspaketista. Tämä on historiallinen menestys. Neuvotteluissa on aina kysymys siitä, että annetaan ja saadaan. Ja me tiedämme, että on eri näkemyksiä ja erilaisia näkemyksiä jäsenvaltioissa ja näin myös täällä parlamentissa. Nyt ne ovat ovat kantaneet vastuunsa. Nyt on meidän vuoromme kantaa vastuuta. Me tarvitsemme Eurooppaa, EUta, joka ottaa johtavan roolin ilmastohaastekysymyksessä, joka edistää tasa-arvoa Euroopassa ja joka toimii oikeusvaltioperiaatteiden puolesta kaikissa jäsenvaltioissa. Se, että tämä tapahtuu todellakin kaikissa 27 jäsenvaltiossa. On vain tällä tavoin mahdollista rakentaa voimakasta unionia tuleville sukupolville. Ja miksi me sitten teemme tätä? Minä teen sitä omille lapsilleni ja lapsenlapsilleni ja heidän tulevaisuuttaan varten. Kiitos. Grazie. Kiitoksia edustaja Pislaru. Olkaa hyvä, teillä minuutti Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvä von der Leyen, hyvät kollegat. Me meillä on nyt kaikilla se, mitä johtajat tekivät päätöksen. Ja nyt meidän käsissämme on se, mitä kansalaiset haluavat. Kuulkaapa myös sitä, mitä seuraava sukupolvi haluaa, koska me viemme sitä eteenpäin, mutta me välttämättä kuuntele heitä alkuunkaan. Erasmus Plus, nuorisotakuu, horisonttiohjelma. No niin, on jätetty aivan oman onnensa nojaan nyt tässä seuraavassa talousarviossa. 90 prosenttia Next Generation EUsta ja elvytysrahastosta mutta tämä on suuri hanke pelastamaan Euroopan unionia. Minä olen tässä nyt sitten myös esittelijänä ja tämä seura- rahasto ja elvytysväline on seuraavaa sukupolvea palveleva. Ja tässä meidän täytyy nyt todella muistaa se, että tässä on kyse nuorisosta ja lapsista. Nimenomaan he ovat keskiössä. Heidän täytyy olla mukana tässä meidän neuvotteluissamme, ei pelkästään siksi, että he joutuvat maksamaan tämän laskun, vaan siksi, että me tarjoamme koko mantereelle parempaa tulevaisuutta ja kuulemme heidän äänestä. Kiitoksia edustaja Slotovski. Minuutti, olkaa hyvä. Mikrofoni, olkaa hyvä. Toimiko tämä nyt? Kiitoksia, puhemies. Eurooppa-neuvosto on saanut vaikean kompromissin aikaiseksi uudesta talousarviosta. Ja se talousarvio on tärkeä jotenkin talouden elpymiselle kriisin jälkeen. Ja tämän takia haluaisin onnitella kaikkia neuvoston jäseniä. Uskon, että meidän pääministerimme rooli on hyvin tärkeä tässä. Tietenkin täällä oli myöskin paljon kriittisiä ääniä neuvoston päätelmien osalta. Ovat kyllä aika liioiteltuja sävyssään. Täällä puhutaan oikeusvaltio säännön ylläpitämisestä. Mutta tällähän pyritään vaikuttamaan jonkun maan sisäisiin asioihin – ja tosiasia on, että kaikki uudet lait, joita Puolassa on hyväksytty, ovat laillisia. Ne ovat perustumissomusten mukaisia ja Puola on maa, joka on oikeusvaltioperiaatteen mukainen maa. Ja jotkut haluavat käyttää sitten tätä oikeusvaltiojärjestelmää painostaakseen Puolaa, koska se ei pidä meidän hallituksestamme – Ja kuitenkin loppujen lopuksi ainoa laki, mitä voidaan käyttää, on Puolan laki. Ja neuvosto pitäisi päättää juuri sen pohjalta. Toivottavasti parlamentti nyt ei nyt tule vaatimaan mitään turhia asioita tässä. Eurooppaista valtion pitää tehdä enemmän yhteistyötä tässä asiassa. Kiitoksia edustaja Peters, minuutti 30. puhemies, rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Viime päivinä me olemme ottaneet suuren askeleen eteenpäin. Hallitusten valtioiden päämiehet pääsivät yksimielisyyteen jälleenrakennussuunnitelmasta, kestävyyssuunnitelmasta ja mahdollisesta rahoituskehyksestä. Voimme nyt investoida tulevaisuuteen, talouteen. Tämä elvytysrahasto on hyvin tärkeä. Ajattelen suunnitelmaa, joka koostuu siitä, että on 390 miljardia euroa avustuksia ja 360 miljardia luottoja. Tätä kautta voidaan varmistaa se, että eteläiset jäsenvaltiot pääsevät jaloilleen ja että myös muutkin voivat maksaa osan rahoituksesta. Myöskin Brexit rahasto on tärkeä meille, Belgialle, mutta EUlle, mutta tähän työ vielä ei ole päättynyt. Tämä miljardi, miljardien budjetti, siinä on suuria leikkauksia tutkimukseen ja kehitykseen. Me tarvitsemme investointia koronavarten, me tarvitsemme apua myöskin syövän tutkimukseen. Tähän pitää investoida. Pitää myös investoida tutkimukseen ja kehitykseen EUn horisonttiohjelmaan. Tämä on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan kohdata tulevaisuus säästöt Erasmus Plusissa, puolustuksessa ja terveyspolitiikassa, ne ovat jotakin, mitkä minä torjun mitä jyrkimmin. Me tarvitsemme strategista autonomiaa, neuvosto ja parlamentti varmastikin nä- odot, voivat jo nyt nähdä toisen korona-aallon tulevan ja aika todellakin on nyt, sitä on vähän käytössä ja pitää huolehtia siitä, että yksimielisyyden osalta voitaisiin saada lisäparannuksia vielä. Edustaja Jongerius, minuutti, alkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minun maassani, maallani ei ollut niinkään hyvää kantaa tässä, kun toimii nuukanelikon johdossa. Me olisimme kyllä tosiaan toivoneet erityyppistä, toisen tyyppistä ehdotusta meidän täytyy joka tapauksessa yhdessä toimia eurooppalaisina tämän kriisin mm, meitä iskiessä. Tämä tuo eurooppalaisen lisäarvon todella esille suhteessa muuhun maailmaan. Esitetty talousarvio tarkoittaa sitä, että meillä on unohdettu nuorisotyöttömyys hivenen nyt tässä, terveysasiat ja ilmastopuolikin, se ei sinänsä ole hyvä asia. Nyt meillä on kuitenkin hyvä mahdollisuus kiinnittää tarkemmin huomiota myös näihin ongelmiin. Joka tapauksessa oikeusvaltioperiaatteen ja näiden rahojen välille on nyt onnistuttu luomaan tietynlainen yhteys. Se on hyvä, mutta olemme vasta vasta. Sitten Otek, olkaa hyvä, minuutti. Kiitoksia puhemies. tämän puheenvuoron. Neuvoston sopimus antaa meille toiveita, että olemme tulevaisuudessa vahvempia ja että eu johtajat ovat täyttäneet oman roolinsa oikein ja saavat näin kiitollisuutemme. Meidän pitäisi mainita tämä, että kaikki EU-toimilmilla pitäisi olla oma roolinsa siinä, että tuemme tätä. Reki edustajana halua, en haluaisi mitenkään nyt kritisoida sitä, että täällä on, tuetaan myöskin aluepolitiikkaa. Haluan kiittää komission sitä Ferreira, joka on vastuussa kohesiosta. Kiitän häntä hänestä hyvästä työstään. Ja lopuksi on todeta, että eurooppalaiset varat, niitä pitäisi käyttää käyttää ilmastotoimiin. Sillä pitäisi käyttää kaikkia teknologioita, myöskin, myöskin ydinteknologia pitäisi ottaa huomioon. Kiitoksia edustaja Ressler, minuutti 30. Il Now it works, I hope. <laughs> Se nyt toimii. Puhemies, hyvät kollegat, Terveys- ja talouskriisin aikana, joka on ollut ennen näkemätön, kevät oli dramaattinen, kesä oli epätavallinen ja loppuvuosi tulemaan epätavallinen. Silloin se, että syntyy yksimielisyys Euroopan neuvostossa on myönteinen viesti. Se osoittaa yhtenäisyyttä ja vastuullisuutta ja sitä me tarvitsemme Euroopassa. Jotkin maat, jotkin talouden sektorit ja jotkin sukupolvet ovat joutuneet enemmän kriisin uhreiksi kuin muut. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että vältetään lisääntyviä sosiaalisia ja taloudellisia eroja. Tämä koskee Kroatiaa, minun maatani, mutta myös muuta, muu, suuria osaa muusta Euroopasta. Solidarisuus tarjoaa mahdollisuuden nopealle talouden elpymiselle yhdessä digitaalisen ja vihreän muutoksen kanssa. Tämä on tärkeää ajatellen uutta sukupolvea että kuitenkin tiedämme, että tämä on vasta alkua. Uuden sukupolven Eurooppa on mahdollinen vain, jos on enemmän investointeja niihin ohjelmiin, jotka ovat olleet todistetusti menestyksekkäitä, kuten jotka koskevat tutkimusta, terveyttä, digitaalista aluetta. Ne ovat kaikki tulevaisuuteen suuntautuneita. Euroopan parlamentti on ainoa valittu eurooppalainen elin. Voiko se tehdä lisätyötä tämän hyvän ehdotuksen osalta neuvotteluissa niin, että saadaan aikaan voimakkaampi eurooppalainen näkymä siihen. Yhdessä meidän pitää nyt osoittaa, että Eurooppa on valmistautunut historiallisiin askeliin silloin, kun niitä tarvitaan kaikille sukupolville ja kaikille jäsenvaltioille. Kiitos. Kiitos puhemies. Terveyteen, ilmastoon, työllisyyteen eh, tarvitaan lisää rahaa. Digitaalivero on myös hyvä ajatus, mutta kyse on kahdesta miljardista per vuodessa. Muovivero on myös erinomainen asia, mutta se on viisi miljardia ja sekin pienenee. Paras ratkaisu olisi ollut eh, tuoda tuo finanssitransaktioveron mukaan. Eh, komissio on tehnyt tällaisen ehdotuksen, mutta tarvitaan siitä myös sopimus tänä vuonna, jo jo Brexitistä huolimatta ja kriisistä huolimatta tällainen finanssitransaktiovero voisi 50 miljardia euroa jo meille tuoda. Tämä on eh, hyvä. Tästä saataisiin suuret rahat myös Brexitin jälkeen, 50 miljardia euroa. Se tarkoittaa sitä, että osa voitaisiin laittaa siitä takaisin maksuun 35 miljardia terveysohjelmiin Äh, ilmastotoimiin ja näihin. Tämä, tämä minun puolueeni toivoo. Tämä on ollut yksi prioriteeteista. Myös neuvo... Saksa on sanonut, että se on yksi prioriteeteista. Minä olen tyytyväinen tuohon vuoden 2021 ehdotukseen sinänsä, mutta meidän täytyy saada tämän vuoden aikana tuo finanssitransaktiovero myös öö, öö, hyväksyttyä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Intveld. Oliva Sofia, minuutti. Kiitoksia puhemies. Ennen kuin aloitan puheenvuoron, niin haluaisin todeta, että on ikävää, että komissio ja neuvosto poistuvat tätä paikalta ennen keskustelun loppumista. Tällainen tärkeä keskustelu olisin odottanut, että kaikki ovat tämän loppuun saakka paikan päällä. Niin hyvät kollegat. Tänään on syntymäpäivä Euroopan teräs- ja hiiliyhteisön syntymäpäivä vuonna 1951 Pariisin sopimuksessa korkea viranomainen sai oikeuden kerätä veroja ja lainata rahaa. Ja tämä tehtiin määräenemmistöllä tämä päätös. No, ajatellaanpa että Sen ajan johtajat, heillä oli visio ja rohkeus astua askel eteenpäin tulevien sukupolvien vuoksi. Tämän päivän keskustelu ei ole pelkästään ruvuista, vaan siitä, miten on muokattu eurooppaista yhteiskuntaa tulevaisuuteen kykeneväksi. Meidän pitää miettiä vanhan ja uuden Euroopan välillä. Eli 24, vielä kun äh, Berliinin muuri erotti maailmaa, oli se vanha Eurooppa. Sitten taas investointi tulevaisuuteen, se on uusi Eurooppa. vuonna 200 miljoonaa Euroopasta antoi äänensä ja investoi näin tulevaisuuteen. Parlamentilla on valta ja, ja velvollisuus käyttää tätä valtaa. Astukaamme askel eteenpäin. Kiitoksia. Huomasin, että on tärkeät kommentit kyllä. Sitten edustaja Novakov, minuutti 30. Thank you very much, Mr. Speaker, dear Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. No, täällä ei kovin moni ole puhunut siitä, että johditte tätä viisipäiväistä kokousta. Oikein hieno tulos. Ansaitsette tämän kaiken kiitoksen. On aivan selvää, että se mihin me nyt pääsimme ei sinänsä ole täydellinen ja parlamentti pyr- pyrkii muuttamaan tätä sopimusta täydellisempään suuntaan. Osa näistä lupauksista on vähän hämmentäviä, millä tavalla pääsemme kriisistä eteenpäin, kun toisaalta sitten terveysohjelmilta leikkaamme rahaa. Millä tavalla voimme palvella ilmastoa, mutta toisaalta sitten taas vähennämme eh, varoja tuolta oikeudenmukaisen siirtymän puolelta. Meidän täytyy nyt katsoa tarkemmin sitten tätä Erasmus-ohjelmaa myöskin, josta on myös leikattu varoja. Me voimme puhua tässä arvoista enemmän. Parlamentti on kyllä odottanut pitkät ajat itse asiassa päiväkausia, satoja päiviä on odotettu tätä sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Nyt tällainen sopimus on saatu saatu aikaan, mutta meidän täytyy miettiä lapsiamme ja nuoris, nuoria. Me aina toivomme heille parempaa tulevaisuutta ja näin meidän täytyy pitää tämä mielessämme nytkin. Emme saa kohesiota unohtaa. Kansalaiset odottavat sitä, että parlamentti toimii heitä, heidän eteensä. Kiitos. Monet kiitokset puhemies. Eurooppa ja sen elvytysrahasto on ottanut suunnan tuleva, vastaan, käytetään yhteistä velkaa, jotta voidaan rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Näin yhteiskuntia rakennetaan. Tällä kertaa uudistukset tullaan tekemään Euroopasta, eurooppalaiset investoivat niihin, jotta saadaan kilpailukykyisempää, digitaalista ja vihreämpää taloutta, joka lisää hyvänlaatuisia työpaikkoja, saadaan aikaan myöskin taloutta, joka on kestävämpää ja myöskin kasvua, joka on osallistavampaa ja oikeudenmukaisempaa. Tällä tavalla me nyt opimme menneisyyden virheistä. Me nyt pelastamme mitään maata. Se, mitä me nyt pelastamme, on Euroopan, Euroopan arvot. Se, että me toimimme yhdessä solidaarisesti. Tämä on maksanut paljon, että on päästy tähän ilmastorahastoon. Tämä parlamentti on antanut tähän oman panoksen. Monet hallitukset, kuten Espanjan hallitus myös, mutta sillä on tullut myöskin korkea hinta. Valitettava ehdotus monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Ja me vaadimme myöskin budjettiviranomaisena yhteistä budjettia, joka vastaa haasteita ja jossa on sellaisia osia, jotka vastaavat myöskin meidän kansalaistemme vaatimuksia. Kiitoksia edustaja Pereira. Lidia, minuutti 30. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Seitsemän kuukautta kuukauden jälkeen olemme nyt heränneet uudessa realiteetissa. Me olemme nähneet, kuinka virus on tuhonnut maailmaa, tuntematon virus, ja se on levinnyt ympäri maailmaa suurella nopeudella, joka, jota seuraa sitten pelon leviäminen kaikkialle. Ja Euroopan unioni on nyt tehnyt päätöksiä joiden avulla voidaan auttaa näitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet tästä. Pelko ja tarve on johtanut siihen, että myöskin on jouduttu sitten sulkemaan yrityksiä, mutta Eurooppa ei ole pysähtynyt. Eurooppa on jatkanut toimintaansa ja päättäväisesti hiljentänyt populistit, jotka aina ovat hyökänneet EUta vastaan. Me olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että pois heittävä muovin vero tulee. Se on ainakin pieni panos tulevaisuuteen nähden. Mutta kaikki oli pelkästään hyvää. Neuvosto ei hyväksynyt Horisontti 2020 tai Erasmus-ohjelman tai, tai siirtymän siirtymämekanismin rahoitusta. Menetämme näin osan elpymisvälineen merkityksestä. Ja ikävä kyllä voimme todeta, että Inderiitti Paskilainen filosofi on todennut, että tulevaisuus on oikeastaan tämän hetken jäteasti. Herra Bulman, olkaa hyvä minuutti. Puhemies, komission ja sen neuvoston puheenjohtaja olemme syvästi huolissamme siitä, mitä tulee meidän kansainvälisen vastuutemme. Tämä elvytysohjelma ei tarjoa mitään humanitaariselle avulle ja ja rahoituskehystä on leikattu kehityspoliittisen yhteistyön osalta. Solidaarisuus uhkaa kärsiä aikana, jolloin meidän kumppanimme on sitä erityisesti tarvitsevat. On tehtävä parannuksia, tätä on muutettava. Me sosiaalidemokraatit teemme työtä sen hyväksi, että saadaan aikaan hyviä rakenteita näissä ohjelmissa, että saadaan aikaan hyvää yhteistyötä ja taloudellista uudistusta. Tähän on osoitettu tehty suuntaa tekeviä ratkaisuja Saksassa ja Euroopassa, mutta aina on selvää, kansalaisten oikeudet Varsovassa ja Budapestissa, niillä ei ole mitään hintalappua, ne eivät ole myytävissä. Eivät tänään, eivätkä huomenna, eivätkä sinä päivänä, jolloin tässä talossa äänestetään keskipitkän aikavälin rahoituspuitteista. Prego. Kiitoksia Udo. Sitten edustaja Karas. Minuutti 30, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, tämä myöhäinen neuvoston kompromissi on tietenkin neuvoston, neuvottelun alku parlamentin kanssa. Ja nämä neuvottelut ovat tarpeen, sillä me uudelleen kansallistamme tässä tiettyjä asioita – ja antaa julistuksia. Ja samalla emme voi hyväksyä tätä, vaan meidän pitää parantaa tätä tilannetta. Euroopan unioni ei ole mikään pankkiautomaatti, eikä mikään pasaarikaan täällä ole menossa, vaan me olemme oikea arvoyhteisö, joka tukee eurooppalaista demokratiaa. Ja me haluamme myöskin olla todellinen tulevaisuuden yhteisö. Ja me olemme ihmisille – ja tulevaisuudelle tämä, tästä vastuussa. Eikä populisteille tai oikeistopopulismille tai kansallisille populisteille, joka ei kyllä näkyy myöskin jäsenvaltioissamme tällä hetkellä. Me tarvitsemme rohkeutta ottaa vastuu kantaaksemme. Ja puheenjohtaja Michelin puheessa ne puheet ovat erilaisia täällä kuin se viestintä tästä viestinnässä, kun hän kertoi 75 miljardista, jotka hyväksyttiin. Mutta tämä on kyllä historiallista, mutta monille maille taas tämä on taas, heidän toimintansa on ollut kansallispopulistista eikä eurooppalaista. Tämän takia todella nyt suoraan vaan, että me Euroopan parlamenttina, me emme voi unohtaa kansalaisia. Ei saa antaa rahaa, jos rikota eurooppalaisia arvoja. Pitää poistaa kaikki alennukset, jotka vaativat yhteiset tavoitteemme koulutuksessa, tutkimuksessa, investoinneissa, sosiaaliseen Eurooppaan. Ja oikeusvaltioperiaate pitää ottaa mukaan ja pitää myöskin luoda luotettava takaisinmaksusuunnitelma yksimielisyyttä pitää luopua, että eurooppalaista demokratiaa voidaan vahvistaa. Kiitoksia, kiitoksia. Sitten edustaja Angel, hyvä. Kiitokset tähän huomattavaan kriisiin ratkaisun löytäminen on ennennäkemätöntä ja historiallista. Elvytysrahasto ja tuo Next Generation EU on huomattava asia, kun velkoja, velkautamme yhdessä. Tämä on selvää solidaarisuutta ja aivan erilainen tilanne kuin 2008. Mutta jos me haluamme uuden, uuden aikaisemman, ilmastoystävällisemmän, kestävämmän Euroopan, niin miten tämä oikeastaan sitten näyttää historialliselta tulevien sukupolvien näkökannalta? Me emme voi hyväksyä sitä, että me olemme vesittäneet oikeusvaltioperiaatetta itse asiassa tässä. On puhuttu todella demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Sitten noita takaisinmaksujärjestelmiä järjestelmiä, korvauksia ei ole eh, hylätty. Ja tässä täytyy käydä keskustelua juuri enemmän siitä, että kuka antaa ja kuka ottaa Euroopassa. Me tässä olemme parlamentissa suoraan valitut ja meidän täytyy sitten miettiä, miten äänestämme tämän puolesta, kun keskustelemme elvytysrahastosta. Mutta tuo monivuotinen rahoituskehys ei kuitenkaan riitä seuraavien vuosien ajan eh, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian takaamiseksi. Eurooppa ansaitsisi enemmän. Onorevole Maria Spiraki, prego un minuto e 30. Edustaja Maria Spiraki, minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Valtioiden hallitusten päämiehet ottivat historiallisen askeen Euroopassa, hyväksyvät yhteisen velanoton, jotta me voimme torjua suurimman kriisin sodan jälkeen. On tärkeää, että nämä varat hyväksytään pikaisesti, jotta sisämarkkinat muuttuvat vihreämmiksi ja myöskin digitaalisemmiksi ja äh, sietokykyisemmiksi. Tämä historiallinen askel perustuu historialliseen kompromissiin, jonka me Euroopan parlamenttina, jota me emme voi hyväksyä silloin, kun on kysymys sitä, että leikataan rahoja, jotka koskevat vihreää taloutta ja digitaalista muuta, näin voi hyväksyä. Me toivomme, että näihin tulee vielä muutoksia neuvotteluissa – nyt on syntynyt nimenomaan suuria jännitteitä Turkin kanssa, joka on valtio. Se uhkaa Kreikan suvereneja oikeuksia. Se haluaa tehdä tutkimuksia, jotka liittyvät, jotka toteuttaisiin Kreikan mannerialustalla. Tässä myöskin haast, Turkki on haastanut myöskin Ranskan Libyassa ja se haluaa muuttaa Hagia Sofian moskeijaksi. Meidän haluamme, että syntyy välittämisseuraamuksia Turkkia vastaan. Se on ainoa tapa, jolla EU pystyy välittämään selkeän viestin, että hyväksytään sitä, että jäsenvaltioiden suvereneja oikeuksia loukataan. On todellakin korkea aika, että Euroopan unioni ottaa kantaa ja, ja toimii kansainvälisellä näyttämöllä. Ei saa suvaita sitä, mitä Turkki tekee. Ei saa nyt todellakaan viedä pohjaa pois EUn yhteistä tulevaisuudelta. Toija. Kiitoksia edustaja Toija. Viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Tämä neuvosto menee vaikka eurooppalaisen historiaan, meni oikeaan suuntaan tulevaisuuden kannalta. Se valittiin Eurooppa, solidaarisuus, vastuullisuus, yhdessä vastata näihin yhteisin välein, niin ei pelkästään taloudellisesti, vaan myöskin kansalaisten etujen, etujen ja terveyden kannalta. Näin löytyy myöskin eurooppalaisen hengen ydin jälleen. Jos yksikin maa kaatuu, niin kaikki voivat kaatua tällä. Ja myöskin vastattiin näin Ja Myöskin minun maassani Italiassa, niin heillä on hyvin vahvoja voimia vallalla. Eikä näin annettu heille tähän lisäpontta, tähän taisteluun Euroopan vastaan. Meidän pitää todeta, että tietenkin on myöskin ollut myöskin pettyneitäkin tietyissä suhteessa tähän, tähän ehdotukseen. Mutta, mutta eihän voida vain leikata kulttuurista ja tutkimuksista ja muista varoja, jos halutaan tukea Eurooppaa. Viime kuukaudet me olemme kuunnelleet tieteenharjoittajien, tutkijoiden kertomuksia, kuinka voidaan jatkaa elämää Euroopassa. Ja tällä hetkellä meidän taloutemme riippuu näistä päätöksistä, mitä tulee, mitä tehdään lääkkeen osalta ja muuta. Terveydenalan toimijat, tutkijat, kaikki nämä hetki, henkilöt ovat omalla työllään auttaneet meitä. Ei, heitä pitää myös tukea. Kiitoksia tästä tehdystä työstä. Tämä tulos on sellainen, että varmaan myöskin parlamentissa voimme jatkaa tästä eteenpäin. Kiitoksia. Nyt komission vastaus. Komissaari Han, olkaa hyvä. Secretary President. Niin, herra puhemies, herra ministeri, hyvät näistä herrat, aluksi haluaisin todellakin kiittää teitä koko sydämestäni siitä, että te toteutitte tämän poikkeuksellisen istunnon, ja että monet teistä keskeyttivät ansaitun lomansa. Mutta tämä kyllä vastaa tietysti sitä aihetta, joka tässä on, että mahdollisimman pikaisesti saamme työn käyntiin. Vei muutenkin jo kauan, että Euroopan neuvosto päätyi kantaan, sai kannan ja nyt on olemassa tällainen kanta neuvottelujen varten arvostelu, joka teiltä tulee, joka liittyy ennen kaikkea monivuotisen rahoituskehyksen koostumukseen. Siinä varmasti on paljon sellaista, mikä neuvotteluissa toivottavasti voidaan vielä ottaa huomioon ennen kaikkea niillä alueilla, jotka Next Generation EUn kautta eivät saa vielä riittävää korvaavaa rahoitusta, jos ajatellaan ulkopolitiikkaa. Olemme todellakin tässä talossa usein puhuneet siitä, miten tärkeää on, että naapurustossa Afrikassa ollaan aktiivisia. Eh, nimenomaan niistä syistä, jotka liittyvät maahanmuuttoliikkeen eh, torjuntaan, mutta on varmistettava, että muissakin osissa maailmaa on tarjolla lääkkeitä ja eh, rokotteita, ja tämä on mahdollista vain silloin, kun on olemassa tähän tarkoitettu budjetti. Siksi uskonkin, että tässä on olemassa mahdollisuus, että juuri näillä alueilla voidaan tarttua tehdä korjauksia. Oikeusvaltion periaate on asia, joka myöskin otettiin usean otteeseen esille. Edustaja Pirjo oli yksi niistä, jotka sanovat, että on olemassa eri tulkintoja. Näin tapahtuu usein kotiin mennessään. Jokainen näkee paperilla sen, mitä näkee, mutta viime kädessä se, mikä on on hyväksytty, on hyväksytty on olemassa poliittinen lausuma, mutta tällä hetkellä kysymys on siitä, että tämä otetaan käyttöön asianmukaisissa juridisissa säädöksissä. Ja se on osa tätä keskustelua, osa näitä päätöksiä, mitä tulee omiin varoihin. Haluan todellakin kiittää siitä tuesta, jota olette osoittaneet, mutta nyt on selkeästi osoitettu suunta, on ollut nähtävissä se pitkään, mikä on suuruusluokka, joka täytyy saada aikaan keräten pääomamarkkinoilta, mutta mikä myös pitää maksaa takaisin. Ja nyt komissiossa olemme saaneet tehtävän eh, ryhtyä yksityiskohtaiseen suunnitteluun sen osalta, minkä tyyppisiä omia varoja voi olla ja johtopäätöksistä on joitakin viitteitä tästä ja parlamentilla on myös omia ajatuksia. Nämä täytyy sitten eh, saada aikaan eh, solidi, tällainen vakaa arviointi asioista. Joitakin tulolähteitä voidaan ottaa ottaa käyttöön nopeammin, niitä voidaan suunnitella nopeammin. Jotkin niistä vaativat enemmän aikaa siksi, että ne ovat aika mutkikkaita. Ajattelen tässä esimerkiksi tätä hiirirajatullimekanismia. Tämä on juridisesti hyvin mutkikas asia ja tämä tulee viemään aikaa, mutta voitte lähteä siitä, että komissio on todella päättäväinen, haluaa todellakin pikaisesti tehdä näistä asioista esitykset. Vielä kerran monet kiitokset. Se, mitä viimeisten neljän päivänä saatiin aikaan, on, kuten monet teistä tosivat, historiallinen ratkaisu. Ja siihen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia, niin kuin tällaisessa ratkaisussa aina on, mutta on jo osoittautunut, ja olen ollut 10, yli kymmenen vuotta mukana näissä asioissa ja tänä aikana Euroopan unioni se ei ole tällä nopeudella päässyt liikkeelle tällaisen talous- ja rahakriisin jälkeen kuin tällä kertaa. Tämä on syytä pitää myös mielessä ja siksi minun viimeinen vetomukseni, minä ymmärrän, mikä on täysin selvää ja ymmärrettävää, että on tarvetta ja on myöskin Euroopan parlamentin oikeus, että se vedettäisiin intensiivisesti mukaan päätöksentekoon – ja myös kysymykseen siitä, miten tulevina vuosina käytetään varoja. Pyydän kuitenkin vain, että me kävisimme nopean keskustelun, jotta nopeasti pääsisimme päätöksiin, koska tässä todellakin aika on ratkaisevaa. Emme saa unohtaa sitä, että kun te olette tehneet päätöksenne, tarvitaan sen jälkeen vielä jäsenvaltioiden päätökset 23 kansallisen parlamentin pitää tämä hyväksyä ja myöskin kaikkien jäsenvaltioiden kokonaisuudessaan. Tämä on prosessi, joka tavallisesti vie useita kuukausia. Ihan terissä tapauksessa tämä vielä saataisiin vietyä lävitse tämän vuoden aikana niin, että Euroopan kansalaisille, todellakin eurooppalaisille yrityksille voitaisiin vuoden alussa jo antaa apua, eikä vasta ensi vuoden puolivälissä tai lopussa tässäkin uskoakseni on tarpeen Euroopan solidarisuus. Vielä kerran monet kiitokset. Grazie, signor commissario. Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu on näin käyty loppuun. Seuraava täysistu käydään sitten syyskuussa. Hyvät kollegat, meillä on ollut täällä hyvin erikoinen tilanne meidän elämässä meidän toimielimessämme. Haluan kiittää teitä kaikkia, kaikkia poliittisia ryhmiä, hallintoa, parlamentin hallintoa, tulkkeja. Nämä ovat olleet hyvin vaikeita kuukausia meille. Olemme tehneet kaikkiemme, jotta parlamentti toimisi kuitenkin. Ja parlamentin toiminnassa. Olemme myöskin saaneet samalla sitten saaneet Euroopan unionin toimimaan. Tämä on ollut erinomaista. Tästä haluan kiittää teitä niistä uhrauksista, joita olette tehneet, ja myöskin kärsivällisyydestä. Kaikki on jotenkin halunneet enemmän. Mutta enempää me voimme tehneet kuin näillä, mitä näillä välineillä voidaan tehdä, mitä meillä on käytössämme. Nyt työ jatkuu. Parlamentin toiminta jatkuu on kiva nähdä sitten taas Strasburgissa, meidän omassa kaupungissamme. Kiitokset kaikille. tuntuu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 freak oak. dag peter.